Guten, guten Tag, ich bitte... Oikein hyvää päivää. Nyt pyytäisin teitä asettautumaan paikoillenne. Ich möchte Ihnen allen... Genau. Genau. We would like to start. I would like to... Mä Haluaisin aloittaa kokouksen, hyvät naiset ja herrat. Aivan ensin haluan toivottaa teille kaikille koko sydämestäni mitä parhainta uutta vuotta, kaikkea hyvää ja myös hyvää terveyttä. Mukavaa saada jatkaa yhteistyötä teidän kaikkien kanssa. Toivon, että kaikki vietitte rentouttavan loman. Esityslistaluonnoshan teille on toimitettu, mitään muutospyyntöjä siihen ei ole esitetty, eli esityslista hyväksytään tällaisenaan ja mitä sitten puheenjohtajan tulee, niin Cont News-lehdestä löydätte kaiken tarvittavan tiedon myös kielistä, joita täällä on saatavilla. Mitä sitten tulee noihin aiempien kokousten pöytäkirjoihin, niin toimimme niin kuin aina. Pöytäkirja katsotaan hyväksytyksi, jos kokouksen loppuun mennessä ei huomioita tule. Ja nyt esityslistan kohta neljä. Ja esittelijämme on kollega De Jong. Haluaako De Jong ennen äänestystä käyttää puheenvuoroa? Ei halua, joten me voimme siirtyä välittömästi äänestämään. Nyt pyytäisin muuten, että ottaisitte nuo sähköiset äänestyskortit paik- paikoilleen. Onko kaikilla kortit mukana? Kyllä näyttää olevan, joten voimme aloittaa äänestyksen tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyvä, hylätty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 12 puolesta vastaan toimitetaanpa tästä 12 koneäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 11.7 äänin. Tarkistus 13. Siihen on suullinen tarkistus, jota kukaan ei kuitenkaan ole vastustanut puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin 14, 15, 16 hoituivat. Vastus 17 puolesta vastaan Nyt en ole aivan varma, joten koneäänestys. 17. Äänestys on päättynyt. Hylätty tasaäänin. tarkastus 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkastus 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty, tarstus 23 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, tarstus 24 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta, vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta, vastaan tyhjää. No, uskon, että hyväksyttiin, mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi koneellisesti. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Hyväksytty tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 34 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 35 puolesta. Niin, se olikin kahdessa osassa tuo 35, eli ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta vastaan tyhjää No niin, hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36. Aa, suoka anteeksi, suoka anteeksi. Nämä raukisivat, joten 40. Ei vaan 41 puheenjohtaja pahoittelee. Siihen on suullinen tarkistus. Kukaan ei ole vastustanut. 41 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Luulen, että hylätty päätettiin, mutta aika tiukoille meni, joten tarkistetaan koneellisesti. Tarkistus 41 kyllä. Äänestys on päättynyt. Se on hylätty. Tarkistus 42 puolesta vastaan tyhjää ylätty 43 puolesta vastaan tyhjää ylätty 44 puol- kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 48 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 47 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneellisesti 47. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 50 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 54 puolesta Aa, 54 olikin rauennut, joten missäpäs sitten ollaan? 57. 57 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hy- hylätty. 56 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 55 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 2 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, tarkistus 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten saamme äänestää muiden valiokuntien tarkistuksista juuri yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juuri kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juuri kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, juuri neljä puolesta vastaan Juuri neljä haluatte tarkistaa koneellisesti. Tehdään niin. Luulen kyllä, että hyväksyttiin. Äänestys on päättynyt. Kyllä se hyväksyttiin. Juuri viisi puolesta. Ei vaan sankin katettu. Ja juuri kuusi samoin. Juuri seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty juuri kahdeksan. Puolesta vastaan hylätty. Juuri yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten budjetti 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 3 Mitäs tuolle tarkistukselle 13 tapahtui, kuinka siinä kävi? Se hyväksyttiin, joten tästä ei tarvitse äänestää. Budjetti 4 vanhentunut, budjetti 5 katettu, 6, 7 samoin, 8, 9 vanhentuneita. Aha, budjetti 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten tämä teksti kokonaisuudessaan näin muutettuna. Äänestys on alkanut. Koneäänestys siis. Äänestys on päättynyt näin yksimielisesti on hyväksytty tämä De Jongin ehdotus. Voimme todella onnitella teitä. Lämpimät onnittelut, De Jong. Sitten menemme esityslistan kohtaan viisi. Esittelijä on jälleen kollega De Jong. Tässä on kyse väärinkäytösten paljastajien merkityksestä EUn taloudellisten etujen suojaamisessa. Haluaako esittelijä puheenvuoron? Ei halua. Sitten menemme heti äänestykseen. Tarkistus 41 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 raukeaa. 46 myös. 43 on vedetty pois. 44 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 44. Ilmeisesti tästä ollaan erimielisiä. 44. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. 45. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 50 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus, tarkistukseen 52, ei ole vastalauseita puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 55-57 vedetty pois, 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ai niin, meillä on kohta kohdalta äänestys ensimmäistä osasto. Entäpä sitten kompromissitarkistuksen toinen osa, mitä sillä tapahtuu? Puolesta, vastaan, tyhjää. Nyt minun on tarkistettava tämä kompromissi yhden toinen osa tarkistetaan. Päättyy. Hyväksytty. Kuusikymmentäyksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 61-62 raukeaa, pyydän anteeksi. Näitä oli kompromississa mainittu. Niin. Pyydän anteeksi uudestaan. 61 ja 62 ovat identtiset puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 69 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 71 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 72 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Sitten tarkistus 77 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 78 suullisella tarkistuksella, jota kukaan ei ole vastustanut, mutta on pyydetty kohta kohdalta äänestystä. Kahdessa osassa ensimmäinen osa suullisella tarkistuksella puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa suullista tarkistuksesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 on vedetty pois. 80. 80 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi anteeksi, niin pyydän anteeksi. Tämä äänestyslista nyt vähän sekoittaa minut. Ensimmäinen osa on siis hyväksytty, toinen osa kompromissi tarkistuksesta kolme puolesta vastaan tyhjä, Voimmeko tarkistaa tämän? Kompromissi kolmen toinen osa. Äänestys päättyy. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 85 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 91 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 92 puolesta vastaan Tarkistetaan tämä koneäänestyksellä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 95 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 96 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 97 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 98 suullisilla tarkistuksilla, jota kukaan ei vastusta. Kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta. Ei. Kyseessä on vain yhdestä, kyse on vain yhdestä osasta, eli tarkistus 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 raukeaa. 101 puolesta vastaan tyhjää. Sata yksi raukeaa myös, pyydän anteeksi. Mielestäni tämä äh, äänestyslista on varsin sekava. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta ei, raukea myös. 99 hyväksyttiin. Afko 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdella äänellä, kiitoksia. Afko 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 3 ja 4 on katottu. Afko 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 7 kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Afko 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Afko 11 on katettu, Afko 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AFKO 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, AFKO 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, AFKO 15 mitä tarkistukselle 22 tapahtui. AFK 15 puolesta vastaan AFKO 15, sitä äänestetään myöhemmin, kun olemme äänestäneet tarkistusta 22 AFKO 16 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, AFKO 18 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. Tarkistus 1 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 2 puolesta vastaan, tyhjää hylätty, 3 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty, 5 raukeaa, 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 10 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 11 puolesta vastaan tarkistetaan tämä, 11 koneäänestyksellä Luulen, että se on hylätty, mutta en ole varma. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmetoista puolesta. 12, pyydän anteeksi, 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan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 vastaan tyhjää hyväksytty ja silloin AFKO 15 raukeaa. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksy, hylätty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 26 puolesta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

Koneäänestys päättyy. Hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 39 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 40 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Sitten tulemme loppuäänestykseen. Äänestämme mietinnöstä Kokonaisuudessaan nimenhuutoäänestyksen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Olemme jälleen yksimiesti hyväksyneet tämän 21 vastaan ei yhtään. Tähän päättyy tämä äänestys ja seuraavaksi eh, talousarvion valvontavaliokunnan lausunto naisten asiain valiokunnalle. Niin, kollega Flanaganin lausunto, haluatko valmistelija puheenvuoron? Ei. Ines, olkaa hyvä. Kiitos. Mä halusin vain yhden äh, selvityksen. Tämä liittyy Notis Mariasin tarkistukseen numero seitsemän, koska tämä alkuperäinen teksti on kreikan kielellä ja espanjan kielisessä käännösversiossa sanotaan yhtä, englanninkielisessä käännösversiossa toista. Ja kun nämä kaksi eivät ollenkaan kohtaa, niin äh, haluaisin tietää, että mistä tässä nyt äänestetään, josko ehkä äh, tarkistuksen tekijä Maria tai hänen ryhmänsä voisi selittää meille, että mikä, mikä versio tässä nyt on sitten se oikea versio. Kiitos. En tiedä, onnistuuko tämä nyt tässä heti. Ilmeisesti. Niin. Valmistelija, voiko hän antaa tästä selvityksen meille? Tai ei minulla ole mitään tietoja tästä, ei. Edustaja Czarnecki, hänkään ei pysty sanomaan tähän mitään vai? No, sitten tämä Pekenpä. Good will, but, uh... No. Herra Mariaksella on hyvää tahtoa, mutta mitään enempää tietoa minulla ei ole tästä tarkistuksesta. Ja, und wir sind nicht verpflichtet. ja meillä on velvollisuus nyt sitten käsitellä tällä tavoin, sillä tarkistus pitää kirjoittaa siten, että kaikki sen ymmärtävät. Näin ollen aloitamme äänestyksestä tarkistus yksi puolesta. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Haluaisin tarkistaa tarkistus kahdeksan Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 9 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 10 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää se on, no, voimmeko tarkistaa tarkistus 12? Tarkistus 12. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 13 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 14 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 15 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 16 puolesta raukeaa. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 18 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 19 puolesta vastaan. Tarkistetaan. Luulen, että hylätty. Tarkistus 19 Ei vaan hyväksytty. Äänsys päättyy. Kyllä. Hyväksytty ylällä 20. Rrrr. Tarkistus 20 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 22 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 23 puolesta vastaan. Tyhjää Tarkistetaan. Tarkistus 23. Kaikki va- ovat äänestäneet. Kaikki vastaan. Selvä. No sitten se on hylätty. No. Täältä käsi näytti toisenlaiselta. Tarkistus 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 25 puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. 26 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 27 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 28 puolesta vastaan, luulen, että hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. tarkoitus 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 31 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjää se on, no tarkistetaan, tarkistus 37. Der check is beendet. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 38 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 39 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 40 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tarkistus 41 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 42 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. tarkoitus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. tarkoitus 47 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin, että hylätty tarkistetaan tarkistus 47. Mm. Check is beendet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 48 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistus 40. Selvä. Tarkistetaan 48. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt tulemme loppuäänestykseen tästä lausunnosta. Nimenhuutoäänestys, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20.0. Onneksi olkoon valmistaja edustaja Flanagan lausunnosta ja kiitos tehdystä työstä. Kiitos. Näin ollen jatketaan Meillä on aikapaineita tämän iltapäivän kuulemisen takia. Tulemme listan kohtaan seitsemän. Kuulemme muita toimielimiä ja haluaisin tervehtiä lämpimästi tuomioistuimen, tiltarustuomioistuimen edustajia. Sitten täällä on myös AK, ETSK, oikeusasiamiehen ja tietosuojavaltuutetun edustajat paikalla. Esittelijämme ovat edustaja Javor ja edustaja Staas pyytäisin herra Mogurutsaa tilintarkastustuomioistumista puhumaan korkeintaan viisi minuuttia. Olkaa hyvä, herra Mogurutsa, tervetuloa, olkaa hyvä. Muchas gracias, señora. Suuret kiitokset, Parahin Kont, valiokunnan puheenjohtaja. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat parlamentin jäsenet, sallittehan, että aloitan puheenvuoroni onnittelemalla teitä kaikkia, tai toivottamalla teille kaikille oikein oikein hyvää uutta vuotta ja paljon menestystä ja kaikkea hyvää tälle vuodelle, joka myös on merkittävä vuosi koko Euroopan unionin tulevaisuuden kannalta. Tässä vuosikertomuksensa yhdeksännessä kappaleessa tilintarkastustuomioistuin esittää huomioita kaikkien Euroopan unionin toimielinten menoihin liittyen ja säännönmukaisuuteen liittyen. Ja näin tässä kyse oli yli 9 miljardista eurosta, joka on 6,2 prosenttia prosenttia kaikista maksuista koko kauden aikana. Ja näihin maksuihin liittyvät palkat, eläkkeet, erilaiset korvaukset henkilöstölle, samoin sitten kiinteistöt, energia, mm, informaatioteknologia ja niin edelleen. Tämän tilintarkastustuomioistuimen toteuttamiseksi me itse asiassa otimme Teimme pistokokeen omaisesti ja otimme äh, esiin 155 eri äh, laskua eri toimielimistä ja tulevina viikkoina tulemme toimittamaan teille nämä kaikki tiedot. En siis puhu niistä sen enempää. Sitten äh, oli 24 transaktiota muilta Euroopan unionin toimielimiltä neuvosto, unionin tuomioistuin, tilintarkastustuomioistuin, talous- ja sosiaalikomitea, alueiden komitea, oikeusasiamies sekä tietosuojavaltuutettu. 24 transaktiota siis näiltä. Meillähän on tällainen rotaatiojärjestelmä ollut voimassa vuodesta 2012 alkaen. Ja näin me sitten tänä vuonna analysoimme, tai vuonna 2015, josta nyt on kyse, tämän rotaatiojärjestelmämme mukaisesti keskityimme erityisesti eh, rekrytointiin ja tehtyihin palvelusopimuksiin, ulkosuhdehallinnon sekä tietosuojavaltuutetun eh, toimistojen eh, toimien puitteissa. Hyvät naiset ja herrat, meidän arviomme on seuraavanlainen, mitä tuohon vuoteen 2015 tulee. Kun äh, tarkastellaan tilannetta kokonaisvaltaisesti, voidaan todeta, että äh, tilanne on hyvin myönteinen, virhetaso jää alle äh, kynnysarvon, joka on aiemmin asetettu. Me löysimme 151 transaktiosta yhteensä 22 virhettä ja näin ollen 0,6 prosenttia on arviomme mukaan virhetaso. Se on säilynyt samalla tasolla kuin aiempinakin vuosina. Mitä tulee 24 transaktioon muissa tai näissä toimielimissä, jotka äsken tuossa mainitsin, niin äh, näistä 24 transaktiosta emme löytäneet virheitä lainkaan. Ja mm, mitä sitten tulee tietosuojavaltuutettuun, niin minkä näköisiä puutteita ei havaittu. Joten voimme olla hyvin tyytyväisiä niin sen kuin ulkosuhdehallinnonkin toimintaan. Ja haluan todella lämpimästi kiittää kiittää koko tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä heidän tekemästään työstä. Haluan kiittää teidän valiokuntanne yhteistyöstä ja luonnollisesti, arvoisa puheenjohtaja, vastaan mielelläni kysymyksiinne, jos teillä on tähän työhömme liittyen jotain kysyttävää. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia esityksestä ja faktoista. Ja mekin totta kai Haluamme kiittää kaikkia osallisia. Nyt sitten muiden toimielinten pääsihteerille puheenvuoro viisi minuuttia, kukun aloitamme tuomioistuimen edustajasta herra Kalosta. Olkaa hyvä. Merci beaucoup, madame la... Kiitoksia, rouva puheenjohtaja, kutsusta tulla tänne. Kiitos myös herra Javorille, että saamme puhua tänään valiokunnallenne Tiedän, että tässä on aikapaineita, joten yritän antaa tällaisen yleiskuvan toiminnastamme vuonna 2015. No tuomioistuin ensimmäistä kertaa sanon vuonna julkaisi ensimmäistä kertaa verkkosivullaan toimintakertomuksen, joka on hyvin kattava, jossa puhutaan oikeudellisesta toiminnasta sekä myös hallinnollisesta toimista. Ja siinä on myös panoraama, joka myötä kansalaiset ymmärtävät paremmin toimintaamme. Ja tämä täysi kertomus on tietenkin lähetetty kaikille valiokunnan jäsenille täällä. 2015 oli hyvin vahva toimintavuosi. 1711 juttua, oikeusjuttua, kaikki oikeudenkäyttöalueet mukaan lukien. 1755, tai siis niistä suurin osa ratkaistiin, mikä on ennätys, jos voitaisiin sanoa. Eli eniten oikeusjuttuja käytössä. Käytössä se oli ensimmäistä kertaa oli 700 ja ensimmäistä kertaa ratkaistujen juttujen määrä oli korkein ikinä. Ja GoWilerin juttu Schrems ja tietosuojakysymykset ovat meillä hyvin läsnä. Ja sitten mitä tulee keskimääräinen käsittelyaika, no siinä on ollut parannusta 15 ja puoli kuukautta tuomioistuimessa ja 20 kaiken kaikkiaan. 2015 oli myös vuosi, jolloin uudistettiin voimakkaasti meidän johtavia elimiämme. Valittiin uusi presidentti herra Korlenats ja uusi varapresidentti Antonio Kyllä se oli kolmas kivulias vuosi, jolloin vähennettiin henkilöstön määrää 2017 vuoden loppuun mennessä. No tämä viisivuotiskausi päättyy ja tuomioistuin sen myötä on vähentänyt noin 100 työntekijää kaiken kaikkiaan. Olemme onnistuneet käsittelemään sitä, että toiminta on nyt enemmän ja haluamme nykyaikaista toimintaa myös Mainitsen vain muutaman asian. Ensin käytetään intensiivisesti nyt Ekuria-järjestelmää, eli sähköinen ja turvallinen järjestelmä, jossa asiakirjoja käsitellään. Sitten yritämme järkiperäistää monikielisyyttämme. Olemme kääntäneet miljoona sivua asiakirjoja, juridisia asiakirjoja, mutta olemme tehneet säästöjä 500 000. Ja käytämme kattavasti, niin kuin meillä aina, käytämme kattavasti resurssiamme. Ja viisi vuonna tietysti olemme käyttäneet luottoa ja 98 prosenttisesti on työ saatu täyteen. Tämä tulee sitten budjettivalvontaan. Ensinnäkin mainitsisin sen, että olen hyvin tyytyväisiä siihen, että meille ei ole annettu kommentteja tilintasuustuomioistuimelta. Näin on ollut vuodesta 2010 meillä, ja tuomioistuin on kiinnittänyt huomiota suosituksiin ja havaintoihin, joita Arvon parlamentti antoi valiokuntanne myötä. Mitä tulee miesten ja naisten välisen tasa-arvoon, no meillä on nyt toimenpiteitä, joilla pyritään edistämään naisehdokkaiden asemaa. Ja minusta on hienoa, että Rova Uelta on täällä paikalla on uusi johtajamme, joka vastaa budjettiasioista ja talousasioista. Hänet nimitettiin tähän tehtävään joulukuussa. Ja sitten tulee ympäristönsuojeluun, toiminut ovat ponnistelleet siinä voimakkaasti jo pitkän aikaan, ja nyt sitten se kantaa hedelmää, sillä tuomioistuin on saanut emas, on emas luokituksen saanut, joka antaa tunnustusta näistä ponnisteluista ympäristön suojelun eteen. Sitten toivoitte, että viestisimme teille ulkoisista toiminnoistamme, joihin siis toimistumiesenet ryhtyvät. Näin tehtiin. Ja meillä on myös uudet käytännessäännöt ne hyväksyttiin joulukuussa 2016 sen myötä nyt julkaisemme nämä tiedot verkossa, eli siis tuomioistuimen, tuomioistuimen jäsenten ulkopuoliset toimet. Tämä tapahtuu siis tuomioistuimen verkkosivuilla. Uudet säännöt vahvistavat säännöksiä, jotka liittyvät henkilökohtaisiin etuihin, taloudellisiin sidonnaisuuksiin. Sen myötä presidenttimme voi varmistaa, että jäsenillä ei ole henkilökohtaisia intressejä jutuissa, joita he ovat ratkaisemassa. Toivoitte myös, että käytettäisiin säästeliäämmin näitä työsuhdeautoja. Näin onkin tehty vuonna 2016 päätöksen myötä. Se hyväksyttiin työsuomistuimen kanssa yhteistyössä. Sen myötä tulee tärkeitä säästöjä virallisten autojen käytössä ja sitten toivoitte myös, että käyttäisiin paremmin näitä autonkuljettajia tuomioistuimessa. Ja ensimmäinen ensimmäistä lähtien tätä vuotta auton kuljettajat osallistuvat systemaattisesti hallinnollisiinkin työtehtäviin. Tavoitteena on 20 työpaikan säästäminen. No niin, viisi minuuttia ylittyy jo, joten vastaan kyllä mielelläni kysymyksenä. Kiitos. Kiitos. Mielellämme panemme merkille, että paljon on tapahtunut. Haluaisimme totta kai kiittää teitä ja kaikkia kollegoitanne siitä, että vastasitte kysymyksiimme. Nyt annan puheenvuoron tientastuomioistuimen edustajalle, olkaa hyvä. Honorable presidenta, eh, miembros honorables, miembros del Parlamento. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, ehkä jotain numerotietoja 2015 tilintarkastustuomioistuimen työstä 89 kertomusta annoimme yhteensä ja tämän lisäksi 25 erityiskertomusta liittyen esimerkiksi vaikkapa mikroyritystukeen, julkisiin hankintoihin, Tonavan alueen jätevesiin ja Afganistan tukeen. Me olemme yhteensä käyneet 27 jäsenvaltiossa ja myös 27 kolmannessa maassa. Samoin annoimme kahdeksan lausuntoa liittyen oman toimialamme lainsäädäntöehdotuksiin. Ja me uskomme, että antavamme suositukset ja huomiot ovat hyödyllisiä mm, budjetti ähm, tahojen työlle, erityisesti myös tälle valiokunnalle. Ja tilintarkastustuomioistuin, mitä tulee unionin varainhoitoon ja koko unionissa siis, niin annoimme muun muassa vaikeuksissa olevien maiden rahoitustuesta suosituksena samoin teknisestä tuesta Kreikalle, samoin lausunnon liittyen pankkien mekanismiin. Ja niin kuin hyvin tiedätte, tilintarkastustuomioistuimen työ tulee myös jatkumaan. Ja meillä on itse asiassa tulossa vuonna 2017 kertomuksia. 2015 kiinnitimme erityistä huomiota suhteisiin Euroopan parlamenttiin tehtiin. Meillä oli lukuisia päivittäisiä yhteyksiä kontvaliokunnan jäsenten ja tilintarkastustuomioistuimen jäsenten välillä. Osallistuimme lukuisiin kokouksiin ja luonnollisesti osallistuimme myös Kreikan ja Serbian valtuuskuntamatkoille. Äh, Luxemburgissa äh, tapasimme myös äh, valiokunnan ja parlamentin jäseniä monen otteeseen. Olemme myös tavanneet muiden kuin kontvaliokunnan jäseniä Euroopan parlamentissa. Kun puhutaan avainindikaattoreista, tulokset ovat myönteisiä. Meidän kertomuksemme ja suosituksemme ovat saaneet erittäin hyvän vastaanoton. Samoin olemme erityiskertomusten määrää tai erityiskertomusten mm, valmisteluaikaa saaneet lyhennettyä. Vuonna 2015 se oli vuosia viisi kuukautta ja edelleen ponnistelemme jotta saisimme erityiskertomustemme valmisteluaikaa lyhennettyä. Me pyrimme tekemään työtä mm, voidaksemme mahdollisimman nopeasti ja kiireisestikin vastata Euroopan parlamentin pyyntöihin. Vuonna 2015 jatkoimme ponnistelujamme toimijaksemme resurssien suhteen mahdollisimman kurinalaisesti. Me vähennimme, vähensimme menojamme 5 prosenttia ja saimme aikaan hyvän tuloksen 1,7 prosenttia prosentilla vähennettiin virkojen määrää. Edellisenä vuonna tämä vähennys oli 3 prosenttia. Ja tilintarkastustuomioistuin menestyksekkäästi myös toteutti EMAS-sertifioinnin ympäristöalalla siis. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, vuosikertomuksemme ja sen liitteet sisältävät luonnollisesti hallin nostamme vielä yksityiskohtaisempaa tietoa ja mielelläni vastaan kysymyksiin, jos teillä niitä on. Kiitos paljon. Ja, vielen dank, herra Ruiz. Kiitos, herra Ruiz Garcia. Tiedämme, että yhteistyö tilintarkastustuomioistuimen kanssa on hyvin tärkeä arvostamista kovasti sitten ETSKsta, herra Hablanas. Uh, thank you, Chairwoman. Kiitoksia puheenjohtaja, arvoisat jäsenet. Kesäkuussa 2015 me annoimme vuosikertomuksemme. 16. joulukuuta vastasimme kyselylomakkeeseen, jonka esittelijä lähetti meille, joka liittyy vuoden 2015 vastuuvapauteen. Haluaisin lisätä muutamia kommentteja. Ensinnäkin ETSK on toimin. 2015. Me olemme useita lausuntoja antaneet parlamentille ja neuvostolle 117, 400 tapaamista kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Ja tässä yhteiskunnassa olemme, yhteydessä olemme hallinnoineet budjettia ja pitäneet sen toimielinten määrittelemissä rajoissa, komission suuntaviivat mukaan lukien. Ja mitään Tämä, tämä nominaalinen lisäys, joka on tapahtunut, perustuu velvoitteisiin, joita meillä on henkilökunnan suhteen ja ylimääräisiin turvallisuustoimenpiteisiin. Mitä tulee ETSK budjetin täytäntöönpanoon, mitään suurempia kysymyksiä ei ole noussut esiin. Tilintarkastustuomioistuin ei ole mitään huomioita esittänyt. Kolmas kommenttine liittyen henkilökunnan palkkauksiin ja korvauksiin. Tämä on yli 50 prosenttia TSK budjettista, kuten kollegani jo aikaisemmin sanovat vuoden 2013 toiminten välisestä sopimuksesta pidemmän kiinni, joten nousua on ollut yhdellä prosentilla vuodesta 2013 vuoteen 2017. Tämä tarkoittaa miinus 35 virkaa eh, niiden 36 viran lisäksi, jotka siirrettiin Euroopan parlamenttiin eh, tutkimusyksikköön, eli mukaan lukien lukien tämä pieni lisä, joka johtui eh, Irlannin ja Kroatin kääntämiseksi, eli miinus 62 virka eli miinus 8,5 prosenttia henkilöstöstä. Sitten haluaisin puhua eh, sukupuolten tasa-arvosta. Olemme hyvin ylpeitä siitä, että 35,9 eh, prosenttia kollegoista ovat naisia, keskitason ja ylemmissä viroissa, eikä meidän mandaattimme ole vielä päättynyt. Sehän menee vuoteen 2020 asti, joten haluamme parantaa tätä tulosta, kuten olemme maininnut, kuten mainittu vastuuvapaudessa. Sitten yhteistyö alueiden komitean kanssa. Tämä on ehkä läheisin Äh, yhteistyösopimus, joka on olemassa toimielten välillä. Tässä yhdistetään äh, inhimillisiä voimavaroja, budjettivoimavaroja äh, käännöstoiminnassa ja logistiikassa. Tämä saadaan aikaan merkittäviä säästöjä. Se on myös erittäin hyvä esimerkki toimielten välistä yhteistyöstä. Me yhteisrahoitamme noin 45 miljoonan euron arvosta operationaalisia menoja ja me aiomme tehdä kokonaisarvion tästä sopimuksesta. Tämä tehdään vuoden 2018 alkupuolella. Ja sitten viimeinen kommentti liittyy tähän, yhteis, tähän yhteistyösopimukseen Euroopan parlamentin kanssa. Tämä jossa nämä siirrot on tapahtunut ovat tapahtuneet. Me olemme lähettäneet teille joulukuun lopussa äh, arviomme. Meidän mielestämme on vielä mahdollisuutta äh, parantaa äh, yhteistyötä ETSK ja parlamentin välillä valiokuntatasolla, mutta myös puheenjohtajatasolla. Ja meidän pitää ottaa myös huomioon yhteiskunnan näkemykset, kun eu lainsäädäntöä valmistellaan. Kiitoksia mielenkiinnostanne ja vastaan mielelläni kysymyksiin. Kiitos. Kyllä, yhteistyö ets ja parlamentin välillä hallinnollisella tasolla on hyvin mielenkiintoinen asia. Nyt puheenvuorossa herra Bojanek, alueiden komitea, olkaa hyvä. Uh, honorable Chair. Arvoisa puheenjohtaja, esittelijät, eh, parlamentin jäsenet. On hienoa saada puhua teille täällä tänään. Puhun hyvin lyhyesti. Vuosi 2015 oli AK nykyisen poliittisen mandaatin alku. Ja haluaisin mainita tässä neljä tärkeää asiaa. Ensinnäkin lisättiin toimijoiden välistä yhteistyötä koko lainsäädännössä syklissä. Toinen tärkeä asia parannettiin viestintää ja vuoropuhelua kansalaisten kanssa. Kolmanneksi palveluista piti tehdä parempia ja helpommin saatavissa olevia jäsenillemme. Ja neljänneksi se, että optimoidaan rajallisia resurssejamme, eli henkilöstö- ja budjettiresurssit. Ensimmäinen asia, toiminnan välisen yhteistyön lisääminen Euroopan parlamentin jäsenten kanssa koko laitonsyklissä. Meidän jäsenemme asettivat prioriteetit viidelle vuodelle itse, ja tältä pohjalta oli säännöllisiä kokouksia Euroopan parlamentin ja alueiden komitean välillä. Ensimmäistä kertaa prioriteetit tunnistettiin ja haluttiin tiivimpää yhteistyötä ja niistä keskusteltiin Strasbourgissa toukokuussa valikuntapuheenjohtajakokouksessa Tämän esti puhemies Busek tämän kutsun. Tämän myötä meidän puheenjohtajamme ja esittelijämme pystyvät jatkamaan työtä paremmin poliittisella ja hallinnollisella tasolla. Autettiin nyt tulleen rakentaa temaattista yhteistyöstä. Me avainasioissa haluaisin mainita esimerkkinä Euroopan investointisuunnitelman, kohesiopolitiikan tulevaisuuden, maahanmuutto, energiaunioni ja niin edelleen. Digitaalinen unioni. Eli nyt teemme yhteistyötä kanssanne parlamentin jäsenten ja EPn hallinnon kanssa. Pyrimme myös avaamaan suunnitteluvälineitämme, sillä tämä oli yhteinen sitoumus, että edelleenkin voimme toimintojen välistä yhteistyötä parantaa, mennä kohti parempaa avoimuutta ja jakaa tietoja paremmin. Tämä tulee lainsäädännöllisiin teksteihin ja tässä mielessä Euroopan parlamentti ja tähän, tästä olemme tyytyväisiä. Tunnusti tarpeisiin tarvitaan lisää toimia poliittisella ja hallinnollisella tasolla. Tällä pyritään varmistamaan operatiivinen koherenssi uudessa toimintavälisessä sopimuksessa ja myös ottaen huomioon näiden neuvon antamien elinten kanssa tehtävä yhteistyö. Olemme tässä suhteessa myös hyvin tyytyväisiä parlamentin päätöslauselmaan, joka käsitteli toimijoiden välistä sopimusta. Sen pani alulle esittelijä Hybner. Toiseksi parempi viestintä ja vuoropuhelu kansalaisten kanssa. Kaikki ymmärrämme varmasti, että nämä ovat poikkeuksellisia aikoja. 700 jäsentämme valitaan alue- ja paikallistasolla. Heistä viestintä ja vuoropuhelu kansalaisten kanssa on tärkeä osa AK-poliittista agendaa. Pyrimme jakamaan sen kaikkien toimintakannassa 2015 hyväksymme viiden vuoden viestintästrategian. Tämä oli ja on toimintavälinen strategia. Kokoustamme säännöllisesti teidän jäsentenne sekä myös teidän viestintäjohtajanne kanssa. Ja on sitä mieltä, että voimme luoda lisää strategioita näistä eri tasoilla, käy muassa vuoropuhelua kansalaisten kanssa paikallistasolla. Kolmanneksi, palvelumme pitäisi olla parempia ja helpommin saatavissa olevia jäsenillemme. 2015 hyväksymme uuden organisaatiokaavion, joka vahvistaa operatiivista tukea komission sihteeristö, valiokuntien sihteeristöille. Meillä on yhden, yhden palvelun paikka, joka tarjoaa räätälöityjä palveluja jäsenillemme. Ja mitä tulee paikallisiin tapahtumiin ja someihin, tämä liittyy siihenkin. Pohjaamme myös yhteistyötämme tutkimuskeskuksen kanssa. Tarjoamme toisillemme yhä enemmän palveluita. Neljäs asia, se, että optimoidaan nämä rajallisten resurssien käyttö tässäkin kohtaa. Voin ilmoittaa, että vuodesta 2013 ja nyt välillä olemme tehneet leikkauksia. Henkilöstömäärä on vähentynyt lähes 10 prosenttia. Eli toisaalta olemme sitoutuneet tähän 5 prosentin leikkauksen toisaalta myös olemme siirtäneet 24 kollegaa EPRS ja tämän lisäksi ryhtyneet sisäisiin siirtoihin. Meillä on nyt keskitetty hankintayksikkö ja panemme täytäntöön jatkossakin hallinnollista yhteistyötä, kuten mainitsi kollegani ja viimeisellä valtteen vähäisimpänä minusta mielestäni ei maskin oli menestyksekäs. En katso tässä yhtyskohtaisen enempää, mutta tiivistettynä olemme hyvässä vauhdissa, jos ajatellaan siis tätä EPn kanssa. Ja mielelläni vastaan kysymyksiin. Kiitos. Ja, vielen herzlichen Dank für den... Kiitos yleiskatsauksesta. Ja mekin olemme tässä ylpeitä, sillä tiivis yhteistyö alueiden komitean ja Euroopan talous- ja ja parlamentin kanssa ja meidän valikuntamme kanssa on ollut menestyksekästä. Seuraava puhuja on Minder oikeusasiamiehen puolesta. Thank you very much for... Kiitos paljon puheenjohtaja arvoisat valiokunnan jäsenet. Kiitän sitä, että saan tilaisuuden esitellä 2015 vuoden kertomuksemme. Niin kuin tiedätte, oikeusasiamies äh, valittiin ensimmäisen kerran 2013, nimittäin uudelleen 2014, joten 2015 oli sitten ensimmäinen äh, kokonainen työvuosi. Ja kun puhutaan äh, meidän toiminnastamme, me luonnollisesti olemme pyrkineet vastaamaan äh, kansalaisten huolenaiheisiin mahdollisimman nopeasti. Vuonna 2015 oikeusasiamiehen äh, tavoitteiden suhteen saatiin hyvin erittäin hyvää aikaan myös näkyvyyden suhteen ja kansalaisten palvelemisen suhteen kansalaiset äh, kantelivat meille kaiken kaikkiaan 2000 kertaa 3000 kyselyä. Äh, kun puhutaan vaikkapa äh, kolmikantaneuvottelujen transparenssista tai EPSON toiminnasta, niin näistä avasimme tällaisia avaintarkasteluja, samoin komission maksut. Kahdeksan tutkimusta saatettiin päätökseen. Yksi liittyi muuten TTIP-neuvottelujen avoimuuteen, toinen taas toimielinten tilanteeseen, mitä tulee ilmiantajien kohteluun. Ja sitten oli myös yksi, joka liittyy Frontexiin. Samoin ryhdyimme strategisiin aloitteisiin. Me rohkaisemme toimielmiä olemaan avoimia, aktiivisia kansalaisten suuntaan ja kemikaalivirasto, elintarvikevirasto sekä EASA saivat meiltä erityisiä ohjeita ja neuvoja. Samoin sitten puutuimme entisten komission jäsenten toimintaan ja 90 prosenttiin meidän suosituksistamme vastattiin toimielimissä myönteisesti, joten tämä kyllä osoittaa, että työtämme arvostetaan 10 prosenttia suosituksistamme ei mennyt läpi, mutta ne liittyvät huonoon hallintoon jo alun alkaenkin. Kun puhutaan näkyvyydestä, niin 2015 äh, olimme myös mediassa huomattavasti enemmän näkyvillä kuin 2014 äh, myös sosiaalisessa mediassa, kuten esimerkiksi Twitterissä. Ja äh, jotta olisimme saaneet yksinkertaistettua sisäistä päätöksentekoamme, teimme, toteutimme organisaation muutoksen, samoin vahvistimme niin johdon kuin virkamiestenkin suhteen sukupuolten välistä tasa-arvoa ja mitä tulee sitten menoihin, kuten palkat, vuokrat, IT-kulut, niin tässä tilanne oli hyvä. Mitä sitten tulee tiettyihin muihin kuluihin, kuten esimerkiksi käännöksiin, käännöskuluihin, joka on kaikkein merkittävin leikkauskohde, niin tässä leikkaus oli 40 prosenttia lähes 180 000 euroa. Tämä ei kuitenkaan ole kielteisesti vaikuttanut työpalveluumme kansalaisille, vaan olemme keskittäneet julkaisujamme. Ja tämän lisäksi palkoista käytettiin tai palkka budjettikohdasta käytettiin myös henkilöstön kouluttamiseen varoja. Samoin vahvistettiin IT-välineistöä. Ja mm, luonnollisesti yksityiskohtaiset kirjalliset raporttimme toimitimme esittelijöille joulukuussa. Me olemme tai oikeusasiamies on ehdottanut tällaista hyvän hallinnon palkintoa. Ja nyt kun täällä on monia kollegoita, jotka työskentelevät hyvissä hallinnoissa, niin tähän palkintokilpailuun voi vielä osallistua tammikuun loppuun asti, joten nyt kannustan teitä kaikkia osallistumaan. Kiitos. Kiitos. Mekin tiedämme, kuinka hy- tärkeä asia on hyvä hallinto. Mekin koemme sen joka päivä, millaisia seurauksia voi olla, jos hallinto ei ole sellaista kuin pitäisi. Herra Doksi, työsien valtuutetun puolesta, olkaa hyvä, saatte viimeisen puheenvuoron. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja meidän toimintamme yksityiskohdat vuodelta 2015 löytyvät toimintakertomuksestamme, äh, vastauksestamme kysymyslomakkeeseen ja myös kirjeestämme äh, esittelijä Staisille. Haluaisin nostaa esiin muutamia kysymyksiä äh, tässä lyhyessä alustuksessa. Niin ensinnäkin meidän tehtävämme ja tehokkuutemme. Nyt on massadatan aika, pilvipalvelut, esineiden internet ja nyt tekoäly, nämä teknologiat, niillä on suuria etuja, mutta myös hintansa. Meitä seurataan ja profiloidaan ilman, että me välttämättä tiedämme siitä. Siksi tietosuoja on perusoikeus. Perusoikeuskirjan kahdeksan artiklassa parlamentti ja neuvosto ovat hyväksyneet tietosuoja-uudistuksen ja Euroopan tietosuojavaltuutettu on riippumaton tietosuojaviranomainen EU-toimielimille. Me tarkastelemme EUn tietosuojaa ja tällä vuonna aloitamme myös Europolin tarkastelun. Annamme neuvoa tietosuojasta toimielimille ja toimimme myös EU-tuomioistuimen edessä. Meidät kutsuttiin siis Schrems-tapauksessa asiantuntijoiksi, josta tuomioistuimen edustaja puhui kommenteissa. Meidän tärkein neuvola antavat tehtävämme on tietosuojauudistus, jossa on perustavanlaatuisesti modernisoitu EUn tietosuojasääntöjä. Vastauksissamme äh, nostimme esiin erään tietyn aloitteen, joka teimme vuonna 2015. Viimeisessä trilogivaiheessa me emme tehneet pelkästään lausuntoa, vaan ensimmäistä kertaa oman ehdotetun kompromissitekstimme äh, komission, parlamentin ja neuvoston äh, kompromissitekstien lisäksi. Ja tehdäksemme tämän mahdollisimman tehokkaasti laitoimme tämän kaiken tällaiseen älypuhelin sovellukseen, jotta neuvottelijat pystyvät käyttämään tätä trilogissa. Tämä antoi avoimuutta kansalaisille, tiesivät toimielinten erilaisista kannoista ja tämä teki myös meidän vaikuttamisestamme lainsäädäntöprosessiin tehokkaampaa. Olemme ryhtyn, luoneet uusia eh, toimintaindikaattoreita, joilla mitataan meidän eh, vaikutustamme ja EIPAN kanssa tehdyn metodologian pohjalta meillä oli suuri vaikutus yleiseen tietosuoja-asetukseen ja keskisuuri vaikutus direktiivitekstiin, joka käsitteli tietosuojaa poliisia ja oikeusalalla. Ja tulemme yksityiskohtaiset tiedot tästä julkaisemaan. Nämä muut indikaattorimme löytyvät sivulta 10 toimintakertomuksestamme. Haluaisin vielä puhua vuoden 2014 vastuuvapauspäätöslauselmasta eh, varainhoitoasetuksen 166 artiklan mukaisesti. Olemme täyttäneet kaikki eh, kommenttinne vuoden 2014 vastuuvapauskertomuksesta ja olemme yksityiskohtaisesti eh, selittäneet toimimme kirjeessä, jonka lähetimme esittelijä Staisille marraskuussa 2016. Mitä tulee vuoden 2000 14 kommentteihin otimme käyttöön käytännessäännöt tietosuojavalvojille, jossa käsittelimme eturistiriitoja. Tämä käytännessääntö löytyy nettisivuiltamme ja tässä käytännessäännössä on kolmen vuoden karenssiaika mainittuna. Me säästämme resursseja käyttämällä videokonferenssia aina, kun siihen on tarve ja lähetämme säännöllisesti lyhyitä videoita konferenssijärjestäjille. käytämme hyödyksi tässä parlamentin mediapalveluja. Olemme toimintakertomuksemme ottaneet kohtia, jotka liittyvät parlamentin mainitsemiin asioihin, henkilöstökysymykset, väärinkäytösten paljastajat, myöskin hankinnat ja kattavampi henkilöstöpolitiikka. Ja viides tämä viides vuosi peräjälkeen, kun tilintarkastustuomioistuimen DAS-lausuma e, ei sisällä kommentteja liittyen e, vuotuisiin tilinpäätöksiimme. E, kiitoksia huomioista. ja olen jälleen vastaamassa kysymyksiin. Kiitos esityksestä. Viidessä minuutissa voi antaa hyvin tiivisti myös tietoja esittelijämme Javor ja Stas saavat nyt puheenvuoron. Ensin herra Javor, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and I... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua tässä lyhyessä aikaa. Se ei ole helppoa, koska olen esittelijä kolmelle toimielimelle tuomioistuin, tuomioistuin ja oikeusasiamies. Kysymykset ensinnäkin. Kiitos kaikille toimilimille erinomaisesta yhteistyöstä. Kokoustimme useasti Luxemburgissa ja Brysselissä. Ja valiokuntana kävimme myös toimilimissä ja esittelijänä minä itse sain mahdollisuuden tavata toimielinten kollegoita ja mielestäni meillä oli hyvin helmällistä ja hyvää keskustelua ja yhteistyötä potentiaalista kysymyksistä, jotka otin esille nyt tässä menettelyssä. Ensinnäkin EUn e tuomioistuin, kiitos äh, vastauksistanne. Kuitenkin saimme juuri vasta perjantaina täyden englanninkielisen version, joten olemme niitä käynyt vasta nyt läpi, mutta onnistuimme kuitenkin lukemaan sen läpi, joten luin vastauksenne. Ja paljon hyviä saavutuksia on, jos ajatellaan tuomioistuinta vihreänä meppinä olisin onnitella ensinnäkin ympäristösaavutuksistanne, EMASiin liittyen CO2-vähennykset, jätteiden vääränvähentäminen. Tuomioistuimet on tässä pioneerina, totta kai parantaa voi aina, mutta tämä on toivoa herättävä kehityssuunta lisäksi. ne mainitsitte e-kuria-järjestelmän. Minusta on erittäin hyvä Tämä sähköinen järjestelmä se helpottaa nopeampaa tietojen ja asiakirjojen vaihtoa osapuolten kesken. Lisäksi on hienoa nähdä minusta, että tuomioistuin on halukkaassa parantamaan naisten edustusta johtotehtävissä. Kuitenkin haluaisin mainita, no olen uudesta tuleva parlamentin jäsen ja vain 13 72 yksikön päälliköstä on uusista jäsenvaltioista, mikä on tai sellainen, tarkoittaa sitä, että uudet jäsenvaltiot ovat hieman aliedustettuina toimielimissä, mutta tässäkin hieman parannusta on nähty. Yksi tärkeä kysymys minulla olisi, olen hieman pettynyt siihen, miten vastasitte kysymykseen 27 ja 28. Olen sitä mieltä, että tuomioistuin ei riko luottamuksellisuutta, kun saattaa tilintarkastustuomioistuimelle pääsyn näihin asiakirjoihinsa, jos ajatellaan näiden tuloksellisuuksien tarkastamista. Tietenkään ei me nyt vaadi täyttä avoimuutta tai siis täyttä julkaisemista, että kaikki pitäisi julkaista, mutta uskon, että käytännössä nyt ja eettiset säännöt, henkilöstösäännöt, niin pitäisi olla tarjota riittävää tietosuojaa ja turvaa, joten en usko, että tässä on väitteitä olla tarjoamatta näitä tietoja tilintarkastustuomioistuimelle. Sitten tilintarkastustuomioistuin, kiitos myös heille yhteistyöstä. Edistö tapahtuu. Ja nyt vasta näemme, mitä seurauksia ja tästä uudistuksesta on, niin haluaisin onnitella teitä tästä kehityssuunnasta hyvin nopeasti. Muutama lyhyt kysymys. No, milloin ei liene aikaa nyt kiittää teitä edistyksestänne vuonna 2015, mutta ensimmäinen kysymys, sukupuolten välinen tasa, tasapaino ja kysymys, mitä uusia rekrytointeja tai politiikan muutoksia on teille tehty, jotta saataisiin parempaa sukupuolten välistä tasapainoa keskijohdossa ja ylemmässä johdossa. Mielestäni tämä on tärkeä asia saavuttaa. Lisäksi meillä on kysymys liittyen yhteistyöhön Olafin kanssa. Ajatellaan korruption torjuntaa EUn toimielimissä, niin toimielimillä on tiettyjä rajallisia oikeuksia ja mahdollisuuksia tarkistaa ja valvoa EUn rahan käyttöä, joten on äärimmäisen tärkeää, että yhteistyö on hyvää olemassa on toimijoiden välillä, mukaan lukien Ekan ja Olafin välillä, joten mihin toimenpiteisiin olette ryhtyneet nopeuttaaksenne hallinnollisen järjestelyjen Olafin kanssa artiklan 5 mukaisesti vuoden 2013 asetuksesta Siitähän keskustellaan tällä hetkellä tilintarkastustuomioistuimessa. Lisäksi tähän loppuun haluaisin mainita, että se mitä meillä on huomannut on, että tilintarkastustuomioistuin viime vuosina on muokannut hieman lähestymistapaansa tutkimusten aikana. Aikaisemmin pohdittiin vain epäsäännösyyksiä, mutta nyt ajatellaan suorituksia enemmän, mikä on erittäin hyvä siirto. Ja tarvitaan paljon tällaista tuloksellisuuteen perustuvaa tarkastamista ei pidä tarkistaa vain miten rahat käytettiin, vaan miten ne käytettiin, onko toiminta ollut tehokasta ja toimivaa. Ja olen sitä mieltä, että tarvittaisiin lisätoimia, jotta voitaisiin valvoa paremmin EU-varojen käyttöä. Kaiken pitää olla tehokasta ja toimivaa näiden hankkeiden, joita rahoitamme eu varojen Loppuun vielä oikeusasiamies, jos meillä on vielä minuuttia aikaa puheenjohtaja, niin luin vastaukset suurella mielenkiinnolla. Loistavaa, että on tällainen proaktiivinen asenne, mitä tulee avoimuustoimiin. Haluaisin mainita myös tämän pyöröovikysymyksen, jonka oikeusasiamies otti esille ihan edustajansa siis. On pyritty saman lisää avoimuutta TTIP-neuvotteluihin niiden avulla myös ja pyritty laajentamaan EKPn kanssiakoja. Ne ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä kaikki. Ja haluaisin ottaa vielä yhden aiheen esille, josta keskustelimme jo aikaisemmin tänään. Ei ole osa-alue, joka edelleenkään ei ollut oikeusasemiehen toimialassa mukana. Entä tulee asiakirjojen saatavuuteen, tai se oli kyse vain siitä, että josko tiedot tarjotaan toimintatoimista, vaan myös siitä, että pitäydytään määräajoissa, ja joskus tämä on suurempi ongelma, eli että saamme tietoja suurin viivästyksin, jos ne nyt saavut ylipäänsä, joten ehkäpä voitaisiin kiinnittää enemmän huomiota siihen, että josko toimet pitäytyvät määräajoissa – ettei ole turhaa viivästystä. Kiitos. Ja, vielen dank. Kiitos. Annan kohta puheenvuoron toimimille. Herra Eskobar, aloitatteko? Olkaa hyvä. Oui, merci beaucoup, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin pahoittelut, että jätimme englanninkielisen version näin myöhään. Toivon, että kuitenkin ette tutustua sisältöön niin. Ja kysymyksiähän tuli muun muassa, mitä tulee tähän organisaatiomuutokseen. No selitän teille ehkä sen verran, että pyyntö esitettiin parlamentin toimesta. tämän myötä päätti ryhtyä tähän uudelleen tarkasteluun vuonna 2016. Siinä on ollut paljon työtä tarkastajillemme, jotka osallistuvat tähän toimintaan ja tekevät edelleenkin. Tämä on paljon työtä myös toimielinten henkilöstölle, sillä politiikkamme on aina ollut, no, tämä ei voi olla muutenkaan kuin, että vastataan kaikkiin kysymyksiin, että avataan kaikkia ovia, että käytetään koko aika tähän, joten täysi avoimuus kyllä, mutta on tiettyjä rajoja, se pitää paikkaansa ja tämä raja ei ole raja, joka olisi valinnainen, jonka me olisimme valinneet, vaan tämä raja liittyy primäärioikeuteen ja meidän statukseemme. Ja artikla 35 erityisesti määrää, että tiettyjen säännösten luottamuksellisuutta ei saa kyseenalaistaa. Kukaan ei voi paljastaa näiden tuomioiden päätöksien aikaisesti. Tämä on muodollinen kielto, ja jos tällainen säännös on määrätty primäärioikeudessa, niin silloin kun uudet jäsenet vannomat valansa, he vannomat etteivät heikinä näitä sisältöjä paljasta. Sama pätee toimielimen kaikkeen henkilöstöön. Ja tämä ei siis ole mikään toimielimen valintakysymys, tämä on velvoite, joka on yhteinen kaikille jäsenvaltioille. Joten mitä sitten tapahtui? No, tietostuomioistuin halusi tarkastella konkreettisesti tiettyjä oikeusjuttuja, jotka se itse valitsi, noin 30 juttua. Niin totta kai riskinä oli, että tiettyjä kysymyksiä esitettäisiin, joihin pätee salassapitovelvollisuus näin ollen vuoropuhelussa toimilten välillä on tiettyjä lomakkeita, jotka lähetettiin tuomareille, jotta voitaisiin esittää kysymyksiä, tarkkoja kysymyksiä. Vastauksia sitten annettiin ja pyrittiin noudattamaan kuitenkin tätä sassapitovelvollisuutta. Ja siinä säädetään myös, että kaikkina hetkinä voi olla tapaamisia tilintarkastustuomioistuimen jäsenen ja tuomarin välillä, jotta voidaan mennä pidemmälle näiden kysymyksien tarkastelussa ja antaa tarkempia vastauksia. Mutta aina pitää noudattaa tätä velvollisuutta, joka tuomioistuimella on, eli että ei saa paljastaa näitä tarkkoja tietoja. Muuten jäsenet rikkoisivat velvollisuuksiaan. Tämä on se hankaluus, jota kohdataan. Se liittyy selvästi tämän tyyppiseen työhön, joka meillä on julkisena toimielimenä. Eli nämä lomakkeet on lähetetty ja työ jatkuu. Ja toivon, että lopussa tuomioistuin saa kaikki tiedot käyttöönsä, jotta se voi antaa kertomuksensa. Ja meitä kiinnostaa kovasti, mitä ehdotuksia tässä tullaan antamaan, mitä suosituksia tullaan tekemään tilintustuomioistuimille sillä se auttaa meitä varmasti tulevassa työssämme. Kiitos. Ruiz Garcia. Seuraavaksi vuorossa on Ruiz Garcia. Ja ehkäpä voisitte myös kertoa meille, että mihinkä mennessä erityiskertomus unionin tuomioistuimeen liittyen tulee valmiiksi. Ruiz Garcia, olkaa hyvä. No luulen, että tuo kertomus valmistuu vuoden 2017 lopuilla. Tai oikeastaan eh, ehkäpä toisen vuosipuoliskon alussa, eikä niinkään lopussa, eli ehkäpä tuossa heinäkuussa. Nyt vastaan esittelijän kysymyksiin, joista kiitän. Ensinnäkin sukupuolten tasa-arvo. Täytyy myöntää, että emme ole kauhean tyytyväisiä aikaansaamimme tuloksiin, sillä olemme huomattavasti kunnianhimoisempia kuin mihin olemme tähän mennessä päässeet. Meillä on tasa-arvo tai yhtäläisten mahdollisuuksien toteuttamissuunnitelma, ja me ajamme yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutuksessa, tietoisuuden lisäämisessä vahvistamme ja pyrimme huolehtimaan siitä, että eh, muun muassa rekrytointipaneeleissa on molempien sukupuolien edustajia ja eh, Viime vuonna nimitimme neljää uutta johtajaa, jotka olivat naisia. Täytyy kuitenkin myöntää että ymmärrämme kyllä, ettei tämä suinkaan riitä ja jatkamme ponnistelujamme ja toivon, että pian voimme näyttää teille parempia numerotietoja sukupuolten tasa-arvosta, erityisesti eh, tilin eh, tarkastusbisneksen johtotehtävissä. Haluaisin eh, myös korostaa, että meillä on oikeus perustaa mutta jo on olemassa yhteistyöhön Olafin kanssa ja se toimii. Mitään ongelmaa ei tässä ole. Tietenkin sitten on näitä uusia hallinnollisia järjestelyjä mm, ja kun puhutaan tehokkuudesta, niin kyllä me haluaisimme, ja siitä Olafin kanssa nyt käydäänkin keskustelua, että kaikki Olafin valvontakomitean esiin nostamat huolenaiheet ja kontvaliokunnan esiin nostamat huolenaiheet otettaisiin huomioon. Ja mm, tätä keskustelua me nyt käymme ja toivon, että tämä keskustelu saa tuulta siipiensä alle ja saadaan se päättymään. Mutta kyllä meillä siis toden totta oikeusperusta on olemassa yhteistyöllä Olafin kanssa. Esittelijän kanssa olen äh, yhtä mieltä äh, ne Vuonna 2016 tuotimme 26 toiminnan tarkastuskertomusta. Ja nämä kertomukset ovat kyllä hyvänä pohjana myös jatkolle. Kiitos oikein paljon. Minto pitää. Ja herzlichen Dank. It Niin syömiset kiitokset on äh, todella niin, että olemme nähneet niistä valituksista, joita olemme saaneet, että äh, viivytykset, kun pyydetään äh, julkista äh, saatavuutta, niin ne voivat olla merkittäviä. Tiedämme omista pyynnöistämme, että tämän tässä voi kestää aikakauden, mutta on, meillä on kuitenkin ensimmäinen vaihe ja toinen vaihe, joka on vetomusvaihe. Ja usein käy niin, että joskus käy niin, että ei vastata pitkään aikaan ja joskus ihmiset eivät edes saa kirjettä, jossa sanotaan, että vielä tätä pyyntöä ne käsitellään. Joten pohdimme perustuen niihin valituksiin, joita me saamme, onko tässä mitään järjestelmällisempää ongelmaa, ja katsomme tätä vuonna 2017, eh, koska eh, tässä on eh, implisiittisesti myös tietyissä tapauksissa hylätty tämä hakemus ja kansalaiset eivät välttämättä tiedä sitä, eivätkä sitten voi hyödyntää mahdollisuuttaan viedä asiaa tuomioistuimen eteen. Kollegas taas. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluan ää, äh, kiittää näitä kolmea toimielintä, joiden esittelijä itse olen. Kiittää todella siitä erinomaisesta tavasta, jolla tietojenvaihto sujui. Minun työni esittelijänä ö, helpottui kyllä kovasti ja kävin henkilökohtaisesti vierailulla kaikissa kolmessa toimielimessä, äh, kun ajatellaan tuota kysymysluetteloa, äh, mm, saimme aika nopeasti vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Ja nyt meillä on kyllä sitten vielä aika paljon ikään kuin mausteita käsissämme, joilla voimme vielä maustaa tuota mietintötekstiä. Mehän kaikki yhdessä halusimme keskittyä tiettyihin aihepiireihin. Tämähän näkyy tietenkin jo tuosta kysymysluettelostakin, eli mm, yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa, hallinto ja tässä suhteessa erityisesti naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja siitä huolehtiminen, että naiset sais, pääsisivät parempaan tilanteeseen erityisesti, että heitä löytyisi korkeimpaankin johtoon ja toki myös keskijohtoon näissä kolmessakin toimielimessä, joiden esittelijä itse olen. Ja samoin sitten tietenkin transparenssin lisääminen, sehän on äärimmäisen tärkeää meidän valiokunnallemme. Sitten oli kysymyksiä liittyen korruptioon, petosten torjuntaan, eturistiriitoihin, puhuttiin myös ilmiantajista sekä ekologisesta jalanjäljestä toimielimissä. Tämän viimeisen asian suhteen tulos on näissä kolmessa toimielimessä oikein myönteinen. Ja mitä vastuuvapauteen tulee, niin kyllä tämä mielestäni tämä toimintaperusteisuus on nyt todella lyönyt läpi. Eli että mm, voimme olla hyvin tyytyväisiä. Ja me olemme hyvin tyytyväisiä myös yhteistyöhön. Ja jos nyt puhutaan näistä kolmesta toimielimestä, ensin äh, talous- ja sosiaalikomitea, sen edustaja tässä, joka jo ehkä ennakoikin tiettyjä kysymyksiä puheenvuorossaan, kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä. Ensinnäkin tietenkin yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa. On viitattu siihen, että yhteistyö on luonteeltaan myös poliittista luonnollisesti, ja tällaisen yhteistyön äh, puitteissa aikaa menee tietenkin sopimuksen aikaansaamiseksi. Ja totta kai Euroopan parlamentinkin tulee ponnistella ja meidän pääsihteerimme tulee ponnistella, joten Klaus Vele, kun hän sitten tulee Euroopan parlamentin vastuuvapaudesta vastaamaan valiokunnallemme, niin äh, tulee kyllä saamaan myös kysymyksiä tästä yhteistyöstä. No, vaikka tiedämmekin, että kyse on poliittisesta yhteistyöstä, niin kyllä minä varmaan tässä vastuuvapausmietinnössä korostan vielä tuota yhteistyön merkitystä ja ehkä hiukan äh, vielä mm, vetoan paremman yhteistyön puolesta. Niin, täällä todella Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustaja jo totesi, että ei tasa-arvo, sukupuolten tasa-arvo ei toteudu toimielimessä ja ymmärsin tulkkauksesta, että aikaa pyydettiin vähän niin kuin vielä vuoteen 2020 saakka, mutta kyllä minä nyt kuitenkin tässä vielä kysyisin, että mihin konkreettisiin toimiin talous- ja sosiaalikomitea aikoo ryhtyä, jotta tätä miesten ja naisten sukupuolten välistä tasa-arvoa saataisiin ajettua. Sitten äh, vielä tuo kysymys luettelo. Henkilöstön hyvinvointi on tärkeä asia. Ja yksi asia, mikä tuohon hyvinvointiin vaikuttaa, on tietenkin tällainen tiimihenki ja se, että järjestetään yhteistä toimintaa. Ja vastaus, joka saatiin äh, talous- ja sosiaalikomitealta. Mm, eli nämä niin kutsutut team building toimet englannin kielellä. Tätä kutsuttiin nimellä away days, eli tällaiset äh, äh, päivät, jolloin äh, mennään mm, yhdessä tekemään jotain, niin nyt osallistujia oli vuonna 2015 vain noin 218, kun heitä oli ollut vielä yli 400 edellisenä vuonna. Eli mistä tämä mahtaa johtua? Onko teillä tähän vastausta? Sitten vielä transparenssi, läpinäkyvyys. Vastauksenne on mielestäni hyvinkin tärkeä, kun tässä nyt mielestäni tulisi vielä tarkentaa, että ja tarkensittekin, että, että mi, mihin toimiin olette ryhtyneet, mutta kyllä tässä vielä kyllä polkua on kuljettavana. Mm, ajatellaan vaikkapa avoimuutta sen suhteen, mitä tapahtuu työvaliokunnassa, pyrossa ja ylipäätään ihan ajatellen taloussosiaalikomitean yksittäisten jäsenten työn avoimuutta. Kyllä tässä mielestäni parantamisen varaa on. Niin sitten mennään alueiden komiteaan. Alueiden komitean edustaja viittasi siihen, että toden totta yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on hyvin tärkeää. Minä myös allekirjoitan tämän, paitsi että olen tämän valiokunnan jäsen, olen muun muassa myös ympäristövaliokunnan jäsen täällä Euroopan parlamentissa ja kun viime lainsäädäntökaudella olin vastuussa tärkeästä mietinnöstä, kyse oli jätteiden viennistä kolmansiin maihin, niin äh, tein äh, tiivistä yhteistyötä, etsin äh, yhteyksiä ja tein tiivistä yhteistyötä alueiden komitean esittelijän kanssa. Muun muassa Antwerpenin satama oli tarkastelumme kohteena, mitä jätteiden vientiin kolmansiin maihin tulee. Eli tällaista yhteistyötä haluamme kyllä toden totta tiivistää. Sitten tasa-arvokysymys alueiden komiteassa, myös alueiden komiteassa tilanne on kyllä vielä vinoutunut. Kun katsotaan korkeampaa johtoa, niin 75 prosenttia miehiä, 25 prosenttia naisia, keskijohdossa 38 prosenttia naisia, 72 miehiä, joten mietin tässä, että mihinkä ponnisteluihin alueiden komitea on ryhtynyt voidakseen tilannetta parantaa. Muuten ähm, vastauksistanne äh, kysymyksiin niin huomasin vielä, mitä sairauslomiin tulee, niin vaikka äh, palkka vaikka näitä viittä henkilöä, jotka olivat käytännössä koko vuoden sairauslomalla, niin mielestäni kyllä on todella huomionarvoista, mikä on keskimääräinen sairauslomien määrä alueiden komiteassa 18,9 päivää vuodessa. Joten tästä kysyisin, että mistähän tämä johtuu. Sitten avoimuudesta ja ilmiantajista. No, teillähän oli yksi ilmiantajatapaus, se nyt on ollut uinnuvana tässä jo joku sen vuoden. Vuonna 2016 kuulemma asia on siirretty Olafin käsittelyyn ja nyt odotellaan Olafin päätöstä sen päättämiseksi, että mitä nyt sitten oikein tehdään. Mutta kyllä minulle vähän sellainen vaikutelma syntyy, että tässä edelleen jännite on olemassa alueiden komitean sekä kyseisen ilmiantajan välillä. Eli että edelleenkään eh, ei ole saatu aikaan sopimusta, eh, jos, jonka molemmat voisivat hyväksyä. Joten hmm, tässäkin asiassa pyytäisin alueiden komiteaa toimimaan. Ymmärrän kyllä, että tämä on oikeudellinen kysymys, mutta kyllä mielestäni tällaisia asioita ei saa päästä pitkittymään vuosikausiksi. Se ei ole hyväksi ilmiantajalle eikä toimielimille. Sitten vielä valvontaviranomaisen suojelu, niin oikeusasiamiehen toiminta. Ja kyseessähän on pienempi toimija, jossa on suhteessa huomattavasti vähemmän henkilöstöä, mutta joka tekee hyvin tärkeää työtä. Ja tätä työtä ei toden totta tule väheksyä tulkki korjaa kyseessä oli siis tietosuojavaltuutettu, Euroopan tietosuojavaltuutetusta puhutaan tässä vaiheessa. Ja todella siis tietosuojavaltuutettu tekee tärkeää työtä kansalaisten ja yritysten edun nimissä ja myös tietenkin toimielinten edun nimissä. Ja tietenkin tietosuojavaltuutettu tekee työtään muuttuvissa olosuhteissa ja muuttuvassa kontekstissa tilanne muuttuu, tulee uutta lainsäädäntöä, joka siis astuu voimaan tosiaan toukokuussa 2017. Sitten tietenkin vielä tuo suhde ja yhteys Europoliin. Meillähän on uutta lainsäädäntöä, uusi tietosuoja-asetus, joka astuu piakkoin voimaan. Ja tämä kaikki vaikuttaa tietenkin tietosuojavaltuutetun työhön ja olen erityisen tyytyväinen niihin vastauksiin, joita saatiin tietosuojavaltuutetulta tai joita sain tietosuojavaltuutetulta mielestäni toden totta äh, voimme äh, hyväksyä äh, päätöslauselman, joka toden, todella yrittää selvittää, mistä on kyse. Ainut pienen pieni asia, jonka tässä nyt haluaisin nostaa esiin. Samalla täytyy ymmärtää, että kyseessä on pieni toimielin, joka on tietenkin puristuksissa isojen toimielinten välissä, mutta kun puhutaan tuosta suoritusperusteisesta talousarviosta ja talouden pidosta, niin minulla on ehkä muutama siihen liittyvä kysymys vielä. Pientä hienosäätöä voimme tästä kahden kesken puhua niin, että saamme sitten tuohon mietintötekstiin ja parlamentin vastuuvapauspäätöslauselmaan pientä säätöä tehtyä. Mutta sanon tämän todella kaikessa ystävyydessä, kaikella ystävyydellä ja arvostan kovasti tietosuojavaltuutetun työtä. Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. No niin, kiitos. Äh, nythän äh, olette saaneet tietosuojavaltuutettu jo mm, tällä kont-ystäviäkin. Hienoa. Ehkäpä äh, talous- ja sosiaalikomitea aloittaa vastauskierroksen. Olkaa hyvä. Thank you, chair. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitän esittelijää hänen kommenteistaan, jotka liittyvät kyselylomakkeeseen ja tehtäviin työhön, jota olemme tehneet yhdessä liittyen vuoden 2015 vastuuvapauteen. Tämä tulee jatkumaan loppuun asti. Tämä on erittäin myönteistä Euroopan unionille, Euroopan parlamentille ja ETSKlle, että näin tapahtuu. Ensinnäkin Euroopan parlamentin kanssa tehdystä yhteistyöstä. Sanoitte paremmin kuin minä ja voin ainoastaan korostaa tätä. Tämä on poliittinen sopimus, jonka puheenjohtajamme ovat allekirjoittaneet, ja meillä on tämä hallinnollinen liite, joka on pantava täytäntöön. Esimerkiksi Remar ja Remorko-rakennusten välinen yhteys on vielä suljettu, ja tätä olen käsitellyt. Se pitäisi ratkaista, mutta poliittisessa yhteistyössä lainsäädäntösyklissä pystymme kun on lainsäädäntötyöstä kyse, monella myönteisellä tavalla tukemaan teidän työtänne, TSK jäsenten työ auttaa tässä. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että on tärkeää hoitaa tämä näin. Olemme myönteisesti edenneet tässä, olemme koordinoineet meidän jaostojemme työtä parlamentin valiokuntien työn kanssa, mutta voimme vielä parantaa tätä. Meillä oli viime vuonna kaksi puheenjohtajakokouksen kanssa järjestettyä yhteiskokousta, mutta mutta meillä on vielä, voimme saada aikaan vielä koordinoidumman lähestymistapan tämän yhteistyön parantamiseksi. Olette varmasti lukeneet ähm, kertomuksen, jonka lähetimme 20. joulukuuta, se on vuosiarviomme, mutta toivottavasti tämä tulee ensi vuonna entisestään parantumaan. Toinen asia, sukupuolten tasapaino. Äh, sanoin alkupuheenvuorossani ihan lyhyesti minulle 39 prosenttia on asia, josta voi olla ylpeä, mutta siihen emme äh, kuitenkaan tyydy. Äh, lopputilanne on se, että meidän on päästävä tasapainoon äh, johtoasemissa, koska naisia on AD- ja AST-viroissa enemmän kuin miehiä, joten miksemme saavuta tätä mm, tavoitetta. Tämä on uusi politiikka, meidän on saavutettava se välineillämme. Ehm, ja te kysytte meiltä, että mitä te teette. Ensimmäinen asia on se, että meidän on noudatettava henkilöstösäännöstöä. Ja se sanoo, että valinta on tehtävä pätevyyden pohjalta. Se on otettava ensinnäkin huomioon. Tässä on myönteisesti suhtauduttava siihen, että naisia nimitetään johtotehtäviin. Minä olen hyvin päättäväinen tässä asiassa ja puheenjohtajistomme seuraa tätä tavoitetta ja toivottavasti tämän tavoitteen saavutamme ennen vuotta 2020. Tässä tietenkin mennään pidemmälle kuin vain tämän vuoden vastuuvapausmenettely, se on selvää. Mutta voisin antaa konkreettisen esimerkin. Etäskoossa olemme järjestäneet konkreettisia kursseja ja valmistelutoimia naisehdokkaille, jotka haluavat johtotehtäviin, jotta heillä olisi kaikki mahdollisuudet ja jotta tukisimme heidän ehdokkuuttaan. Tämä on myönteinen kehityssuuntaus. Sitten kolmas kysymys, hyvinvointi ja nämä virkistyspäivät. Minä olen tässä nyt vähän ristiriitaisessa asemassa. Olen samaa mieltä siitä, että osallistuminen on vähentynyt tässä team building-toiminnassa, ei kyse pelkästään virkistyspäivistä. Se liittyy siihen, virkistyspäivät ovat tärkeä osa sitä, mutta sain teiltä kritiikkiä viime vuonna, ihan pientä kritiikkiä, mutta sanoitte, että teidän täytyy ottaa huomioon määrärahojen hallinnointi, ja me olemme olleet hyvin tiukkoina ja noudattaneet noudattaneet teidän sääntöjä ja yrittänyt saada mahdollisimman paljon EU-rahoitusta niille tuloksille, joita saamme aikaan. Se, että meillä oli vähemmän henkilökuntaa mukana, ei tarkoita sitä, että me keskittyisi niihin asioihin, joita haluamme tehdä, mutta otan huomioon tämän kommenttinne. Avoimuus, kaksi asiaa. Yksi liittyy hallintoon, toinen jäseniin hallinnosta. Minä olen jo maininnut tässä kyselykaavakkeessa, että olemme luneet uuden sektorin A-pääosastolla, joka käsittelee avoimuutta. Sitten jäsenistä. Meillä ei ole pelkästään tämä ilmoitus taloudellisista sidonnaisuuksista, mutta se on myös uusittava joka kerta, kun jotain uutta tapahtuu, joka vaikuttaa tähän ilmoitukseen taloudellisista sidonnaisuuksista, niin se on uusittava. Ja sitten kommentti tietosuojasta. Voin ainoastaan olla samaa mieltä kanssanne, jos pystymme parantamaan tätä uutta osastoa, jonka mainitsin, joka käsittelee avoimuutta, se käsittelee myös tietosuojaa. Kuten sanoitte, me emme ole niin suuri toimielin, että meillä olisi kovin paljon mahdollisuuksia panostaa kaikkiin näihin osa-alueisiin, mutta tietosuoja on peruskysymys, jotta voidaan taata kansalaisten oikeudet ja meidän on suojeltava sitä. Kiitoksia ja sitten alueiden komitea edustaja, olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti, kyllä. Mitä tulee sukupuoliaspekteihin, kyllä. Tiedämme, että parantamisen vara on edelleenkin. Olemme toimintojen välisen benchmarkingin puolivälissä, joten toimintajohto on 28 prosenttia, keskijohto 37 prosenttia, naisjohtajia siellä mutta totta kai paljon tekemistä vielä riittää, joten jotta päästään tuohon suuntaan, olemme tuoneet käyttöön päivityksen sukupuolten tasa arvostrategiasta jo, jotain viikkoja sitten vain, ja tämä korvaa aikaisemman, joka tuli päätökseen viime vuonna. Kyse on strategiasta, joka ulottuu vuoteen 2021 asti. Ja oma strategiansa sille tulee sitten kyllä, ja siihen sisältyy yhtäläisten toimintaedellytysten johtaja. Ja sen lisäksi jatkamme useita toimenpiteitä, jotka täydentävät tätä strategiaa olemme alkaneet eh, kannustamaan naisia osallistumaan johtajakoulutuksiin, jotta he voivat päästä tuolla urapolulle. Sitten on ottaneet käyttöön joitain viikkoja sitten uuden funktionaalisen johtajarakenteen, joka panon täytäntöön, ja joka oli sen, että tietysti naistyöntekijät pääsevät eh, tuohon suuntaan liittää se jo vara yksikön pääjohtajia tai värä osastojohtajia otetaan käyttöön, joka on tietysti tiettyä vaiheittaista toimintaa, joka on erityisen naisille. Tietysti pyrimme parantamaan tasapainoa yksityisen, yksityiselämän ja työelämän välillä. Tämäkin on tärkeää. Ja yritämme vahvistaa entisestään etätyötä, joten kuukausi sitten on ottanut käyttöön mahdollisuuksia tehdä etätyötä silloin tällöin, niin totta kai tiedämme, että osa-aika työmahdollistaminen on myös tärkeää, jotta luodaan yhtäläisiä toimintaedellytyksiä. Tätä tulee sairauspoissaoloihin kyllä. Olemme huomanneet ongelman. lisäystä on ollut 2013-2014 aikana, mutta suuntaus 2014-2015 välillä jo on laskeva ja odotamme, että se laskee. Vuonna 2016 edelleen laskemme viimeisiä tietoja, mutta kuten esittelijä sanoi, syy siihen on, että vuonna 2015 meillä oli paljon pitkäaikais sairauspoissaoloja, 8 tapausta on nyt kahdeksan henkilöä on siirrytty on invalidistatuksen, mikä muuttaa tilastoa merkittävästi 2015 vuoden osalta ja 2015 vuonna. No, meillä on kolme tapausta meneillään, jossa on kyse pitkäistä koko vuoden sairauspoissaoloista, joten jos tämä kaikki vähennetään, niin lopputulos on vuonna 2015 melko mittava vähennys Jos ajatellaan sairauspoissaoloja, 2,86 prosenttia vuonna 2015, mutta totta kai tiedämme nämä tilastot. Ja näistä tilastoista laskelmista. Joten meidän täytyy saavuttaa toimintapyrystä, joka entisestään varmistaa paremman seurannan näin ollen. Lisäämme valvontaa, valvomme niitä kollegoita, jotka ovat pitkäaikais pois, äh, poissa olevia. Ja teemme tiivistä yhteistyötä lääkäreiden ja muiden ammattilaisten kanssa. Sitten mitä tulee värkäytysten paljastajiin, on tärkeää muistaa, että tämä tapaus alkoi niin tässä on toinenkin tapaus, joka on uusi, mutta se mihin tässä esittelijä viittasi alkoi kauan aikaa sitten, vuonna 2003, mutta menemättä nyt yksityiskohtiin. Voin vain ilmoittaa teille, että tämä tapaus on nyt viimeisessä vaiheessa. Se on tuomioistuimen käsittelyssä ja kuuleminen järjestetään tämän vuoden alkupuoliskolla. Ja tuomioistuimen tietojen mukaan odotan, että tuomio saadaan tämän vuoden loppuun mennessä. Joten tässä yhteydessä odottelemme nyt sitten tuomioistuimen päätöstä, mutta voin vahvistaa teille, että heti kun tämä päätös on saatu, niin teemme kaikkemme, jotta panemme täytäntöön tarvittavat toimet kunnioittain täysin tuomioistuimen päätöstä. Tämä on se, mitä voimme tehdä. Tässä väärinkäytösten palastustapauksessa toivottavasti vastasin kysymyksiin. Kiitos. Kiitokset ja seuraavaksi sitten äh, Doksi, olkaa hyvä. Um, I'd like to... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää siitä, että hän äh, korosti tietosuojan merkitystä lisäksi Kiitän häntä vierailustaan juuri ennen joulua. Oli mukava, että saimme esitellä hänelle työtämme henkilökohtaisesti. Arvostimme tuota elettä kovasti. Me olemme täysin mm, esittelijän linjoilla ja kun ajatellaan sitä, kuinka monia ää, lausuntoja ähm, tuotimme, se ei niinkään ole tärkeää. Tärkeää on se, minkälainen vaikutus näillä on sitten todella kansalaisten elämään, eli miten ne lyövät läpi niin sanotusti. Ja tulemme itse asiassa tästä raportoimaankin ja tulemme näin äh, toivottavasti osoittamaan, miten veron rahojen, veronmaksajien rahoja käytämme. Todella siirryimme toteuttamaan toimintaperusteista talousarviota ja täytyy sanoa, että tälläkin hetkellä vielä koulutamme budjettivastuussa olevia työntekijöitämme, virkamiehiämme ja olisi mukavaa, jos voisin saada ohjeistusta tältä valiokunnalta ja erityisesti esittelijältä tässä työssämme. Kiitos puheenjohtaja. Parhaat kiitokset teille Seuraavaksi äh, sitten kollega Stahovski, olkaa hyvä. Pani, äh, pani předsedající, äh, já moc krát děkuji za tuto výměnu názorů i za přípravu. Minä haluaisin kiittää tästä mielipiteen vaihdosta sydämellisesti. Haluaisin myöskin kiittää siitä ajasta, jonka kollegat äh, ovat tälle aiheelle tähän aiheeseen käyttäneet. Viime vuonna minä olin varjoesittelijänä tässä asiassa. Ja minun on sanottava, että jotkut kysymykset ja jotkut vastaukset ovat melkein identtisiä tänä vuonna. Toisaalta olen hyvin iloinen siitä, että monet asiat ovat muuttuneet. Minä en tule olemaan yhtä kriittinen kuin viime vuonna. Haluan kuitenkin kolme asiaa nostaa esiin. Ensinnäkin Benedikt Javor puhui uusien jäsenvaltioiden osuudesta äh, hallinnointi hallinnossa. Hän puhui uusista jäsenvaltioista. Anteeksi nyt vain, minä olen 36-vuotias ja 33 prosenttia elämästäni tai 34 prosenttia äh, elämästäni olen ollut EUn jäsen. Ja siksi äh, en ole sitä mieltä, että olen uusi äh, EUn jäsen. Minä siis kolmasosan elämästäni olen viettänyt EU-ssa, siksi en ole mikään mistään uudesta jäsenvaltiosta. Tämänhetkinen toimielinten tila ei ole eh, paras mahdollinen. EUn eh, e johtoasemissa on vain 12-18 prosenttia eh, henkilöitä, jotka tulevat niin kutsutusta uusista jäsenvaltioista. Bulgaria ja Romania ovat vieläkin uudempia jäsenvaltioita ja he ovat, ne ovat vielä vähemmän edustettuina, joten ottakaa tämä huomioon keskustelussa tätä ongelmaa ei ole pelkästään näissä toimielimissä. Haluaisin tässä yhteydessä seuraavan kysymyksen esittää. Miten haluatte muuttaa tätä trendiä? Miten haluatte parantaa eh, tätä tilannetta ja mihin määräaikaa mennessä? Haluaisin konkreettisen määräajan. Me emme ole mitään konkreettista määräaikaa saaneet. Sukupuolten välinen tasapaino. Olemme kuulleet, että joissain toimielimissä työskentelee yli 50 prosenttia naisia ja että naisten osuus johtoasemissa on varsin hyvä, 40 prosenttia enemmänkin. Tässä on tapahtunut edustus, edistystä, mutta tässä toisessa asiassa ei valitettavasti ole edistystä tapahtunut parannusta on ollut vain yksi tai kaksi prosenttia. Seuraavaksi avoimuudesta. Meille kaikille Euroopan parlamentin jäsenille tämä on tärkeä aihe. Avoimuus ei liity pelkästään tiedotusvälineisiin ja nettisivuihin. Mehän elämme nyt aikakautta netti 2.0 tiedon käsittely on edistynyt ja tämä, mistä te puhuitte, asioiden esittäminen interaktiivisella tavalla, some, tässä meillä on kyllä vielä paljon petrattavaa. Monissa toimielimissä on valitettavasti tilanne se, että kehitys on pysäyttynyt kymmenen vuotta sitten. Meidän pitäisi yhdessä löytää tie ulos tästä. Ähm, tiedän, että esimerkiksi äh, tuomioistuin ei pysty kaikkia käsittelyjä äh, julkaisemaan suoratoistona verkossa, mutta tärkeimmät asiat pitäisi julkaista. Meidän pitäisi twiitata, meidän pitäisi julkaista tärkeimmät asiat eh, Twitterissä, koska Brexit on eh, tärkeä aihe, mutta ei pidä puhua pelkästään Brexitistä. Saattaa tapahtua myös Brexit, koska kansalaiset eivät saa tietoa. Ja kolmas asia, josta halusin puhua, on vastuuvapaus. Muistan moniakin asioita pitkältä ajalta. Viime vastuuvapauden aikana olin yllättynyt ja me puhuimme siitä, että meidän on puhuttava avoimuudesta, edistettävä avoimuutta. Ja tässä puhun nyt siis alueiden komiteasta, niin huomasin, että jotkut kollegat tekivät tarkistuksia jotka komitea oli valmistellut ja jotka sitten pehmesivät kritiikkiämme. Kyllä minä ymmärrän, ettei kukaan halua tulla kritisoiduksi ja ymmärrän, että voimme kritisoida myös väärin perustein, mutta toisaalta mielestäni on epäreilua, jos kontin jäsenille annetaan valmiita tarkistuksia, joita heidän sitten pitäisi esittää. Olisin erittäin iloinen, jos alueiden komitean edustajat luopuisivat tästä käytänteestä. Jos heillä on jotain jotain jos ovat eri mieltä meidän kritiikkimme suhteen, niin silloin he pitäisi avoimesti sanoa, puhua esittelijän kanssa. Odotan yhteistyötä. Kiitoksia. Kiitokset sitten, Dejon. Kiitos puheenjohtaja. Anteeksi, että nyt minäkin sekanun tähän keskusteluun, mutta tämä on hyvin äh, mielenkiintoista. Tuo kollegani Jeskovkin äh, äh, puheenvuoron loppu loppu, kun puhutaan näistä neuvoa antavista komiteoista, alueiden komitea sekä talous- ja sosiaalikomitea, niin hän on kyllä mielestäni ihan oikeassa. Mm, molemmat ovat tärkeitä ja, ja mm, lähentyvät, lähentyvät me EU, takin kansaan niin alueisiin kuin a liikkeeseenkin Ja minä itse asiassa olen aiemmin kysynyt näistä komiteoista ja niiden työn tehokkuudesta. Yleensähän ne mm, tuottavat lausuntoja. Ja nyt minulle minä luen täältä, että jaha, edistystä on saatu aikaan ja talouden alueella näköjään nyt sitten alueiden komitean lausunnot jopa tulevat Euroopan parlamentin mietintöihin mukaan. Mutta kun puhutaan komissiosta ja neuvostosta ja Euroopan parlamentista, niin nehän voivat aktiivisesti käyttää käyttää hyödykseen näitä lausuntoja, ottaa niiden neuvosta vaarin. Ja tämä tietenkin sitten johtaa puolestaan siihen, että näiden komiteoiden suosiokin ikään kuin kasvaa ja nousee. Joten saapa nähdä, olen hyvin utelias näkemään, mitä tässä tulee vielä tapahtumaan. Ja sitten haluaisin tietää, että millä aloilla ja mm, mitkä Äh, lausunnot ovat äh, erityisesti vaikuttaneet parlamenttiin ja myös ihan sen lainsäädäntötyöhönkin. Tämä olisi mielestäni mielenkiintoinen tieto. Kun sitten puhutaan äh, tuomioistuimesta, puhuttiin käännöksistä, virkamatkoista ja mehän olemme aiemmin tästä myös puhuneet ja nostan sen nyt jälleen esiin. Eli minä haluaisin mielelläni tietää, mistä johtuu se suuri ero sitoumusmäärärahojen ja maksumäärärahojen tason välillä. Ja haluaisin mielelläni myös vastauksen kysymykseen. Kiitos paljon. Kiitos. Laitoinpa nyt itsekin itseni tuohon puhujalistalle. Meillä on kaksi kysymystä vain. Ensimmäinen kysymykseni tuomioistuimelle, unionin tuomioistuimelle. Kysymyksessä 14 sivulla 7 kysytään, moniko entinen virkamies saa edelleen sopimuksia ja olen mennyt kuulleet, että on tuollaisia AD14 tason virkamiehiä muutama, jotka ovat saaneet 35, 45, 55 000 kukin käännöspalveluistaan. Haluaisin mielelläni kirjallisen vastauksen siihen, että montako tuntia he näin ovat sitten tästä työstään laskuttaneet. Tämä olisi mielenkiintoinen tieto, mielellään kirjallisesti. Sitten kysyisin tosiaan tuosta tilintarkastustuomioistuimelta tuosta tasa-arvosta. Minä luulen, että naisten ja miesten välinen tasa-arvo lähtee toteutumaan vasta siinä vaiheessa, kun miehetkin siitä kiinnostuvat, joten kysymys kahdeksan sivulla neljä. Täällä ei vastata siihen, montako naista onko korkeammassa johdossa ja montako keskijohdossa. Jospas vielä ihan täydellisyyden nimissä täydennätte tämän taulukon näiltäkin osin. Ja sitten tilintarkastustuomioistuimelta kysyisin sairauspoissaolosta sairauslomista. 30 virkamiestä vuonna 2015 olivat vähintäänkin 55 päivää sairaana viikonloput mukaan lukien. Eli aika monia pitkäaikaissairaita sellaisia, jotka ovat olleet lähes koko vuoden tai jopa 200 päivää vuodessa poissa. Me tiedämme näistä kiusaamistapauksista ja ehkäpä pari niistä voi selittää näitä pitkiä sairauslomia, mutta ei suinkaan kaikkia, joten jos voisitte kertoa, olisimme kiitollisia. No niin, eli nyt voitte vielä vastata kysymyksiin. Ensimmäisenä Eskova. Merci, madame la présidente. Euh, Kiitos, rouva puheenjohtaja. Ensinnäkin kommentoisin tätä eri jäsenvaltioiden edustajien tasapainoa eri elimissä, sillä se on osa tätä pohdintaa, pitää ymmärtää, että toimielimet ovat tässä edustettuna. Me emme ole kovin isoja toimijoita, eli neljä pääjohtajaa tuomioistuimessa on hankalaa varmistaa tasapainon edustus kaikilta jäsenvaltioilta, jos on vain neljä, jos on neljä pääjohtajaa, 14 johtajaa. Ja ja lopputulos on 18 kautta 28 jäsenvaltiota. Tämä plus se, että se mitä heidän planassa on tuossa aikaisemmin, eli että on velvoite, kun on hyvin looginen, se tulee näistä säännöistä Eli että pitää ottaa huomioon ensinnäkin tämän ehdokkaan kompetenssit. Tämä kaikki vaikeuttaa tämän kaiken saavuttamisen, vaikka tietenkin tasapainoinen edustus eri jäsenvaltioista ja sukupuolten tasapaino tietysti on toivottava tavoite, joka otetaan systemaattisesti huomioon tuomioistuimessa, varmasti myös muissa toimielimissä, kun tällaisia paikkoja täytetään. Tästä tulee puheenjohtajan kysymykseen. Kysymys 14, eli montako entistä työntekijää on no tässä vastaatte nykymyksen ostaan, eli että on niin, että vastaamme teille kirjallisessa muodossa tarkistamme nämä luvut. En tiedä, unohdinko muita kysymyksiä, joita oli tuomioistuimelle. Äh, Kiitos. Äh, haluaisin vain todeta, että kyllä kollegalla on ihan syynsä esittää tuo kysymys, mitä tulee eri kansallisuuksien äh, esiintymiseen. Äh, kahdeksan espanjalaista, yhdeksän äh, saksalaista ja sitten äh, kyllä se hyppää silmille, että tietyt kansallisuudet ovat toden totta hyvin edustettuna ja toiset eivät lainkaan, joten kiinnostavaa oli nähdä tämäkin taulukko ja kiitänkin tästä asian esiin nostamisesta. Onko tähän joku syynsä? Kyllä minä ymmärrän, että tuomioistuin ehkä tekee pikemminkin työtä ranskalaisoikeusjärjestelmän pohjalta, mutta kyllä tämä silti aika, aika kiinnostava taulukko on. Olisiko teillä tähän jotain lisättävää? Oui, sulla question de la différence. Kyllä, mitä tulee näihin maksuihin sitoumuksiin siinä olevan eroon. No, myönnän, että jos hyväksytte, jos sopii, niin vastaamme tässäkin kirjallisesti. Teemme ensin tarkistukset. En nyt voi antaa vielä vastausta tähän kysymykseen. Merci beaucoup, monsieur Ruiz Garcia. Kiitoksia, sitä Ruiz Garcia. Muchas gracias. En relación... Kiitos. Naisten lukumäärä me todella toimitamme teille kirjallisesti kaikki nämä tiedot, jotta saatte konkreettista tietoa ja varmasti oikeat numerotiedot. Sivulla 51 äh, selitämme johtopäätöksissämme sen, että ne virkamiehet, jotka jotka voivat hakea johtotehtäviin, niin 41 prosenttia niistä, jotka voivat hakea, ovat naisia, mutta johtotehtävissä naisia on kuitenkin vain kolmannes, joten me olemme tietoisia tästä ongelmasta ja me tulemme kyllä jatkamaan työtä asian ja tilanteen parantamiseksi. Mitä sitten tulee sairauspoissaoloihin, sairauslomiin, niin me olemme teille hyvin kattavat tiedot kyllä toimittaneet sivulla 17, mutta luonnollisesti kirjallisesti voimme toimittaa kaikki ne lisätiedot, joita toivotte. Kiitos. Kiitos. Sitten Planas, olkaa hyvä. Oui, merci, Madame la Présidente. Deux commentaires concrets relatifs. Niin, kiitoksia. Ehkä kaksi lyhyttä konkreettista vastausta näihin kysymyksiin, jotka äh, herra Tchaikovsky ja herra de Jong esittivät. Ensinnäkin maantieteellistä e, tasapainosta ja jakaumasta tämä sanottiin aluksikin ja minäkin puhuin tästä. Tietenkin meidän ensin mietittävä sitä, mitkä ovat meidän tavoitteemme kun on kyse sukupuolten tasapainosta, mutta myös maantieteellisestä jakaumasta. Samanaikaisesti on kunnioitettava myös henkilöstösääntöjä. Tietenkin meillä on tämä tavoite ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä herra Tsehovski sanoi. Tämä voitaisiin hoitaa vielä paljon paremmin, mutta kyllä meidän on noudatettava henkilöstösääntöjä. Mitä tässä nyt voitaisiin tehdä? Ensinnäkin voidaan katsoa erilaisia hakumenettelyjä. Nyt huomioon se, että jos ajatellaan sukupuolten ja maantieteellistä moninaisuutta, no se ei ole ongelma, se on etu. Moninaisuus tarkoittaa näkökulman moninaisuutta, ja sitähän tässä on kyse koko EU-ssa. Ja sen voimme tehdä, ja meidän pitää tehdä se, mutta pitää olla varovainen. No, tässä keskustelussa on sen suoraan, että me pystymme tähän, mutta me pitää tehdä se nyt lain tarvitsemissa puitteissa. Joten jos sanotte meillä, että päätöslausumassa, että menkää tuohon suuntaan, niin se auttaa meitä, mutta se auttaa meitä totta kai sitä, että pitää kuitenkin noudattaa lakeja ja säännöksiä. Sitten herra de Jongin, de Jongin kysymys, kyllähän oikeastaan voimme parantaa näkyvyyttämme. Ja vastasimme kyselylomakkeisiinkin on tämän suuntaisesti, mutta pitää kuitenkin muistaa, ja puhun tässä ETSK puolesta, varmasti kollegani Murenekke puhuu AK puolesta tässä samansuuntaisesti, pitää ottaa huomioon, että olemme neuvoa antavia elimiä. Tarvitsemme teille, Euroopan parlamentille, komissiolle ja neuvostolle neuvoa. Eli me esittelemme työtämme koko yhteiskunnan toimista. Ja ETSK, tiedätte sen että hyvin, ei ainoastaan ryhmät 1 ja 2, työnantajien ja työntekijöiden ryhmät, mutta myös kolmosryhmä, muut eturyhmät, me kaikki pyrimme edustamaan kansallisyhteiskuntaa kokonaisuudessaan. Mutta uskon, että otan huomioon, mitä esittelijä kysyi, niin tietyssä yhteistyön vaiheessa on paljon kehittämisen varaa. Teemme tätä sosiaalisen pilarin parissa komission pyynnöstä ja teidän kanssa yhteistyössä. Tämä pitää tehdä maahanmuuttoaiheen parissa ja tämä pätee myös kiertotalouteen ja myös ilmastonmuutokseen. Nämä ovat nämä osa-alueet, joissa yhteistyötä on komission ja teidän ja meidän kanssamme, mutta varmasti pystymme vieläkin parempaan, kuten sanoitte. Mutta te voitte varmasti auttaa myös meitä, että päästään tähän, eli tehdään näkyväksi tätä yhteistyötä, joka meillä on kanssanne, kun edustamme näitä muita kuin valtiollisia toimijoita. Kiitos. Vielen Kiitokset. kun puhutaan siitä, miten kunnioitetaan äh, sääntöjä, jotka liittyvät henkilöstöön, äh, henkilöstösääntöjä ja niin edelleen, niin me olemme tietenkin äh, tukenanne, mutta henkilökohtaisesti toteaisin, että toki henkilöstösääntöä kunnioittain ehkä usein kuitenkin haluttaisiin juuri oikea mies siihen Eh, paikkaan ja naiset sivuutetaan, mutta ehkäpä tämäkin tulee vielä muuttumaan. Mutta luonnollisesti olemme rinnallanne, mitä tulee henkilöstösään kunnioittamiseen. Sitten mun jälkeen, olkaa hyvä. Ähm. Paljon kiitoksia. No, vastatakseni herra Stehovskin kysymykseen, joka koskee niin kutsuttuja uusia jäsenvaltioita, ei voi sanoa enää uusia jäsenvaltioita, mutta myöhemmin tulleita jäsenvaltioita, Mm. niin meille kyse ei ole tästä jäsenvaltioryhmästä. Tämä eh, edustuksellisuusongelma on jaettu ongelma. Me olemme hyvin pieni toimielin, joten näistä 12 myöhemmin eh, tulleista jäsenvaltiosta. Meillä on kahdeksan hallintovirkamiestä, mutta on, meillä on Tanska, Viro, Kypros, Liettua, Luxemburg, Itävalta, Portugali, Slovakia ja Suomi, joilla ei ole eh, johtoasemassa olevia henkilöitä meillä. Eh, miksi? Koska me olemme liian pieni kattaaksemme kaikki nämä kansalaisuudet, koska sitten me olisimme meksikolainen armeija, meillä olisi pelkkiä kenraaleja, mutta ei sotilaita. Tämä ei ole mahdollista, olen pahoillani. Sitten toinen kysymys. Some. Olen erittäin iloinen siitä, että tätä on nostettu esiin. Me olemme ehkä ensimmäinen ja mahdollisesti ainoa toimielin, jolla on somestrategia. Ja tämä ei ole pelkästään alueiden komitean strategia, me teemme erittäin läheistä yhteistyötä teidän poliittisen ja hallinnollisen tasonne kanssa. Meillä on säännöllisiä tapaamisia parlamentin pääjohtajien kanssa ja meillä on tällaisia kahvipöytäkeskusteluja, johon tulevat myös kaikkien muiden toimielinten pääjohtajat, koska me olemme täysin vakuuttuneita siitä, että olemme liian pieni toimielin, jotta jotta meillä voisi olla pelkästään alueiden komitean omaa näkyvyyttä. Olemme sitä mieltä, että se, mikä kansalaisia kiinnostaa, on se, että mitä hyötyä Euroopasta heille on. Kansalainen ei ole kiinnostunut toimielinten esiintymisestä. Kansalaiset ovat kiinnostuneita kuulemaan, mitä lisäarvoa Eurooppa heille tuo ja pystymme luomaan hyviä synergiaetuja. Meillä on säännöllisiä tapaamisia teidän hallintonne ja poliittisen tasonne kanssa, koska voimme tuoda jäsentemme tuoman lisäarvon peliin. Ne ovat lähellä kansalaisia, he ovat saaneet kansalaisista korkean luottamuksen. Mm, Tämä voimme tuoda teille ja nyt teemme työtä linkittääksemme paremmin tiedotuskanavamme. Mielellämme jaamme kanssanne somestrategiamme. Ja ensi viikkoina haluamme jo vaihtaa tietoja eri tapahtumista, joita on Euroopan parlamentin tiedotustoimistoissa ja myöskin komission alueellisissa tiedotuskeskuksissa, koska meidän on puhuttava toimieliminä ja e-, neuvoantavien elinten. Meidän on puhuttava yhdellä äänellä. Tämä on se haaste meidän mielestämme. Tietenkin me vielä yritämme saavuttaa tuo kunnianhimoisen tavoitteen, mutta tärkeää on, että kuljemme kohti tuota tavoitetta käsi kädessä. Ja sitten puhuttiin näkyvyydestä, niin lausuntojen näkyvyys. Tämä on kysymys, jossa katsotaan myös sitä, millaisena näette meidän tehtävämme. Meidän tehtävämme on se, että haluamme parantaa EUn lainsäädäntöä lähissä yhteistyössä kanssanne. Olemme sitä mieltä, että teemme työtä koko lainsäädäntösyklin aikana. Eli aloitamme jo lainsäädännön valmisteluvaiheessa ideaalivaiheessa jo kauan ennen kuin minkäänlaista tekstiä on laadittu. Meillä pitäisi olla yhteys komissioon ja sitten jatkamme yhteistyötä koko tämän lainsäädäntösyklin ajan. Eli kyse ei aina ole siitä, että osoitetaan, että onko joku tarkistus muutettu meidän takiamme, vaan on kyse siitä, että lisätään interaktiota kansalaisten ja yhteislainsäätäjien välillä. Me olemme tällä tiellä, emme ole vielä täydellisiä kaukana siitä, mutta voimme tehdä parempaa työtä, jos lisäämme vastavuoroista yhteistyötä. Ja tässä voimme myös lisätä avoimuutta lainsäädäntöprosessissa olemme esimerkiksi antaneet tiedonannon, joka liittyy vastavuoroisesta suunnitteluverkon käyr- käytöstä ja parlamentti tarjoaa esimerkiksi meille nyt pääsyn parlamentin intranettiin. Me otamme nyt käyttöön suunnitteluvälineitä niin, että ehkä toisessa vaiheessa mekin voisimme vaihtaa tietoja, koska päivän päätteeksi me kaikki teemme samassa lainsäädäntösyklissä työtä. Se on tärkeää muistaa. Ja kyllä, näkyvyys on tärkeä asia meidän on katsottava, mitä teemme kansalaisten hyväksi. Tämä on meidän yhteinen haasteemme ja kyllä tässä vielä on parannettavaa. Kiitoksia. Ja sitten vielä Minder, olkaa hyvä. Niin, tässä vielä tämä viimeinen kierros joten pyysin teitäkin vielä vastaamaan. Olkaa hyvä. Vahtelus haluaisin kiittää esityksistä. Oikeusasiamiehen vastaus on melko lyhyt. Sanon vaan, että jatkamme tiivistä yhteistyötä parlamentin ja tämän valiokunnan kanssa. Meillä on nyt hyvät työskentelysuhde. Kiitos ehdotuksista. Työ myös ottaa. Kiitos, että saamme tulla tänne paikalle tänään. Kiitos. Mr. Doxy, please. Ja sitten vielä Doxy, olkaa hyvä. I would like. No kiitos niin kuin Beate Minder, minäkin haluan kiittää valiokuntaa sen hyvin myönteisistä neuvoista. Ja me toden totta pyrimme aikaan saamaan vastinetta rahalle. Kiitos paljon. Kiitokset. Onko tilin tarkastustuomioistuimen Tome Mugurutsalla vielä puheenvuoropyyntö ennen kuin annan puheenvuoron esittelijöille lopuksi? Ei, joten Benedikt Javor ja Tarts taas. Kiitos pari lyhyttä huomautusta ensinnäkin. Tamas äh, se, mitä sanoit, kyllä totta kai olen samaa mieltä, että me emme ole uusia ja että 45 täytän tänä vuonna, joten neljäsosan elämästä olen viettänyt EU-ssa ja ajalla myös suurin 40 prosenttia, mutta kysymys ei kuulu, että miten me nimeämme tämän Emmekä voi sanoa, että EU-13, mukaan lukee Malta ja tai EU-11, jos ajatellaan entistä, entisiä kommunistimaita, mutta tämä tulee tähän sisääntöön, vaan varmasti samaa mieltä. Ja hyväksytä joskus se ei ole helppoa päästä täydellisen oikeasuhtaisuuteen pienessä toimielessä, enkä mitä sitä vaadikaan. Ei ole mahdollista saada luettelua siitä, että kaikki jäsenet ovat mukana suhteellisella tavalla, mutta uskon silti, että tämä on tärkeä asia meille näistä niin sanotusta eu tai oli se niin mikä tahansa, itäisen Euroopan maat tai mitkä tahansa, meidän pitää vaatia parempaa kansalaisten edustuvuutta EU-toimielimissä. Toinen huomio liittyy tuomioistuimeen. Olen samaa mieltä siitä, että luottamus pitää säilyttää toimielimenne ja uskottavuus pitää myös säilyttää, jos ajatellaan jäsenvaltioiden ja reversta toimintaa, enkä minä vaadikaan täyttä avoimuutta tai sitä, että julkaistaan tuollaiset tiedot. Kyse on vain siitä, että väitetään eteenpäin tietoa tilintarkastustuomioistuimelle, jolla on myös velvollisuus pitää salaisuudet salassa, eikä se sinne rikota salassapito tai saa, muita luottamuksellisuuslausekkeita jotka voivat jäsenvaltioihin tai muihin toimijoihin. Ja tämä sanoo, että perussopimuksen artikla 287 tulee tilintarkastustuomioistuimeen. Sinne sanotaan, että muut EU-toimielimet, elimet, virastot tai toimijat, jotka hallinnoivat varoja tai kuuluja EUn puolesta ja niin edelleen, niin tulee välittää tilintarkastustuomioistuimelle – sen pyynnöstä kaikki asiakirjat tai tiedot, jotka ovat tarpeen, jotta se voi suorittaa tehtävänsä. Se, miten minä ymmärrän tai ymmärsin sen, niin tietotustumistus pyysi tietoja tuomioistuimelta tutkimustensa aikana ja annettiin kieltävä vastaus. Enkä näe tässä ajatuksessa mitään rajoitteita, rajoituksia, jonka mukaan voitaisiin kieltäytyä tarjoamasta tai välittämästä tietoa eteenpäin tilintarkastustuomioistuimille, jotka pitäisi pitää salassa tai luottamuksellisina tilintarkastustuomioistuimessakin. Tämä lukee perussopimuksessa, mutta totta kai olen valmis jatkokeskusteluihin tästä aiheesta. Kollegi Stas. Kollega Stas ei enää halua käyttää puheenvuoroa, joten näin olemme käsitelleet tämän esityslistan kohdan. Ja olkaa vielä hyvä siellä. Niin, kiitos oikein paljon. Minä halusin vain vastata tähän huomioon. Pöytäkirjan 35 artikla on hyvin suorasanoinen ja siteeraan sitä ranskaksi, jos on minulla on ranskalainen versio. Sun mennä päätökset pysyvät salaisina, joten mainitsin, että tämä ei ole asia, josta tuomari päättää. Hän ei voi noin vain valita tai päättää, että valistaako hän tietoja, mitä liittyvät näihin oikeusjuttuihin. Eikä tämä riipu sitä, kuka kysyy, kuka henkilö kysyy. Tämä ei ole mahdollista. Kyse ei ole valinnanvapaudesta, ei edes tarkastajien osalta, mutta kuitenkin en usko, että tietotuomistumen tietopyytö on tullut torjutuksi tuomioistuimessa. Ainoa asia. No tämä selitettiin, että on tiettyjä rajoitteita näille tiedopyynnöille. Ja selitettiin tilintarkastustuomioistuimelle ja päätettiin, että kysymykset liittyvät tiettyihin oikeusjuttuihin lähetetään kysymyslomakkeen muodossa, joten kysymykset liittyvät oikeusjuttuun. Jos se menee tuomarille tai yleisessä syyttäjälle, niin tämä kysymyslomake, siihen vastataan ja sitten on mahdollisuus kokoustaa istuimen jäsenen, tarkastajan ja tuomioistuimen jäsenen välillä. Tämä on meillä jatkuvaa työtä, joten meillä ei ole tietoja pyynnöistä, joista oltaisiin kieltäydytty. Tämä on sanottava selvästi, joten työ jatkuu ja olen täysin varma siitä, että lopussa tilintarkastustuomioistuin saa kaikki pyydetyt tiedot, joita se tarvitsee saadakseen kertomuksen aikaiseksi ja jotta tilintarkastustuomioistuimen tuomioistuimen jäsenet noudattavat samalla omia velvoitteitaan primäärilainsäädännön mukaan. Sehän tässä on kyseessä, mutta tämä ei ole vielä päättynyt. Tämä on jatkuvaa työtä. Kiitos. Da, Tome Muguruza, Ja Muguruza vielä. Kiitos puheenjohtaja selvennyksen vuoksi. Täällähän on jo todettukin iltapäivällä tämä, mutta muistutan vielä, että aiomme toimittaa tuomioistuimen toimien tehokkuuskertomuksen myöhemmin tänä vuonna heinäkuussa viimeisimpien tietojen mukaan. Tuolloin tulemme julkaisemaan löydöksemme ja päätelmämme ja suosituksemme, joissa kerromme, onko esiin noussut eroja tuomioistuimen kanssa ja Tuolloin tuomioistuin voi sitten tietenkin lisätä vastauksensa tai mielipideeronsa, vastalausensa tuohon meidän kertomukseemme niin halutessaan. Mutta menettely on siis käynnissä ja tässä vaiheessa emme voi sanoa tilintarkastustuomioistuimen kannalta tämän enempää. Odotetaan nyt, että saadaan työ valmiiksi tuossa tämän vuoden jälkipuoliskolla. No niin, kiitos. No, mukavaa, jos, jos se todella tuolloin saadaan. Ää, kiitän tiedoista näin, että täällä myös neuvoston edustajat ovat paikalla. Ää, mukavaa, että olette paikalla, että varmaankaan mitään puheenvuoroa täällä nyt odota. Ei täällä varmaan olisi edes mitään ää, perustelua, jolla puheenvuoro voisin myöntää. Mukava aina kuitenkin, kun neuvosto on paikalla. Ja onnittelut pääsihteerille. Ei se huono homma olisi ollut, jos hänkin olisi tullut paikalle. Niin kuin tämä iltapäivä on soittanut me osaamme kyllä olla ihan kilttejä ja mukaviakin. No niin, kiitos kaikille. Me olemme jatkossakin yhteydessä. Toivotan teille kaikille hyvää jatkoa ja menestystä. Kiitos siitä, että tulitte vieraaksemme. Muistuttaisin vielä, että kello 18 aloitamme Oettingerin kuulemisen 3C 50 salissa PHS-rakennuksessa ja torstaina kello yhdeksältä aamulla yhdessä sisäasiavaliokunnan kanssa toimitamme äänestyksen rikosoikeuden harmonisoinnista kello yhdeksän aamulla. Olisi hyvä, jos tulisitte paikalle tuohon yhteiskokoukseen lipen kanssa, koska nyt meillä on tosiaan Euroopan syyttäjäviranomaista varten oikeusperusta. Se on meidän valiokuntamme tavoite ollut ja se on meille suuri menestys, joten nämä Kiitoksia. Kokous päättyy. Nähdään kello 18 yhdessä budjettivaliokunnan ja oikeusasian valiokunnan kanssa yhteiskokouksessa. Kokous päättyy.